maaliskuuta pidetyn kokouksen päätelmät ja EUn ja Turkin huippukokouksen tulokset. Annan ensin puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle herra Tuskille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, 19. tammikuuta olin täällä Euroopan parlamentissa ja sanoin, että EUlla oli vain kaksi kuukautta pelastaa Schengenin alue ja että maaliskuun Euroopan neuvosto olisi viimeinen hetki katsoa, että onko strategiamme toiminut. Jos se ei toimisi, niin seuraukset olisivat hyvin vakavat, kuten esimerkiksi Schengenin romahtaminen. Me olemme käyttäneet nämä kaksi kuukautta parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on ollut kaksi huippukokousta, joissa on käsitelty oikeastaan ainoastaan tätä asiaa. 7. maaliskuuta Euroopan neuvosto teki kolme tärkeää päätöstä. Ensimmäinen kosketti tässä tarkoituksena oli saada laittomat siirtolaiset Balkanin reitiltä pois. Ja tämä päätös pohjautui siihen, että tässä eurooppalainen ratkaisu olisi sellainen, että voitaisiin Schengenin rajasäännöstöä, tai sitä ei voitaisi näin ollen kunnioittaa. Toinen päätös liittyi siihen, että Kreikalle pitäisi antaa lisää humanitaarista apua. Ja näin on uusi hätäapumekanismi, jonka tarkoituksena on tämän vuoden aikana lähettää 300 miljoonaa euroa Kreikkaan, mutta myöskin toisille jäsenvaltioille, jotka ovat pakolaiskriisin keskiössä. Me myöskin tarjosimme lisää apua sisärajojen hoitamiseksi ja tähän liittyy myöskin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rajat ja muut ja myöskin muunlaista tukea <clears throat> oli jäsenvaltiot tarkoitus myöntää. Kolmas päätös kosketti sitä, että pakolaisia lähetettäisiin takaisin Kreikasta Turkkiin, sellaisia, jotka eivät olisi kansainvälisen suojelun tarpeessa. Ja myöskin Naton läsnäolo eri valvontatoimissa otettiin mukaan. Ja Turkki hyväksyi sen, että se ottaa kaikki laittomat pakolaiset takaisin, jotka lähtevät Turkin aluevesille. Ensimmäisessä huippukokouksessa maaliskuussa minulta myöskin pyydettiin, että otettaisiin uusi eurooppalainen kanta esiin ja sitten tarkoituksena oli päästä sopuun myöhemmin saman kuun aikana. Tämä sopimus saavutettiin Euroopan neuvostossa 18. maaliskuuta. Me sovimme, että kaikki laittomat pakolaiset, jotka tulevat Turkista Kreikan saarille, niin 20. maaliskuuta eteenpäin heidät palautettaisiin Turkkiin. Täytäntöön pano tapahtuisi vähitellen ja perustuisi tähän yksi yhdestä periaatteeseen. Ja näin on nyt sitten tapahtunut. Minulle kaksi tärkeintä elementtiä sopimuksessa olivat ensinnäkin se, että taataan sopivuus kaikkiin EUn ja kansainvälisten lainsäädäntöjen kanssa. Pitäisi varmistaa, että kaikki pakolaiset, jotka saapuvat Eurooppaan, olisivat sellaisessa asemassa, että heitä kohdattaisiin henkilökohtaisesti. tämä oli, olisi palauttamiskiellon mukainen. Komissio arvioi hyvin myönteisesti sopimuksen lainmukaisuuden ja haluan myöskin ilmaista kiitokseni Jean-Claudille ja hänen tiimilleen heidän tekemästään työstä ja panoksesta, antamastaan panoksesta. No sitten toinen, mitä tulee liittymisneuvotteluihin. Tässä puhuttiin Kyproksen huolenaiheesta. Lähestymistapa oli mielestäni testi Euroopan solidaarisuudesta – ja Eurooppa tämän testin läpäisi. Toisaalta jotkut halusivat pakottaa Kyproksen tekemään suuria myönnytyksiä. Tämä on täysin ymmärrettävää, mutta kuitenkin alusta lähtien olen ollut sitä mieltä, että me emme voi uhrata jäsenvaltioiden perustavanlaatuisia intressejä, eli tässä tapauksessa Kyproksen intressejä, Äh, kun teimme tätä pakolaisdiiliä Turkin kanssa. Arvoisat jäsenet, me olemme tietoisia kaikista vaikeuksista ja tehtävistä, jotka liittyvät tämän kriisin ratkaisemiseksi. Alusta lähtien olen sanonut, että on vaarallista uskoa, että on olemassa sataprosenttisesti tehokas ratkaisu, haluaisin sanoa kaikille poliittisen pyhän graalin etsijöille, että ette koskaan tule sitä löytämään – helppoja ratkaisuja on vaikea löytää politiikassa ja tässä tapauksessa no, niitä on oikeastaan mahdoton löytää. Me olemme kohtaamassa jatkuvaa moniväli, monen, monimuotoista tehtävää ja tämä on täysin loppumaton tehtävä. Ratkaisut, jotka toteutetaan käytännössä eivät ole ihanteellisia, eivätkä tule päättämään työtämme. Myöskin sopimus Turkin kanssa ei ole täydellinen ja me olemme täysin tietoisia sen riskeistä ja heikkouksista. Me teimme kaikkemme, minkä saatoimme voidaksemme varmistaa, että sopimus kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta olen tietoinen siitä tosiasiassa, että kaikki riippuu siitä, miten se täytäntöön pannaan. Sopimus Turkin kanssa ja että Länsi-Balkanin reitti suljetaan. Siihen liittyy eettisiä ja myöskin lainsäädännöllisiä asioita ja myöskin huolenaiheita, jotka minäkin osittain jaan. Ne voidaan ainoastaan poistaa siten, että pyritään siihen ratkaisuun, pyritään toteuttamaan käytännössä nämä ratkaisut siten, että otetaan huomioon kaikki nämä huolenaiheet ja myöskin, että niin haluaisin muistuttaa, että tärkein tehtävä oli, oli kitkeä tuo laiton siirtolaisuus Eurooppaan. Kuten sanoin, ilman tätä ja ilman sitä, että eurooppalaista pakolaispolitiikkaa rajoitettaisiin ja valvottaisiin, emme voisi estää poliittisia katastrofeja. Tässä tarkoitan Schengenin romahtamista, ulkorajojen valvonnan kadottamista ja tällä olisi vaikutuksia maan turvallisuutemme ja myöskin tämä poliittisen kaauksen EU:ssa aiheuttaisi turvattomuuden tunnetta ja populismi ja ääriliikkeet voittaisivat tätä kautta. Ja nyt kaikki ovat ymmärtäneet vihdoin ja viime, miten korkeat panokset olivat ja miten korkeat ne tulevat jatkossakin olemaan. Meidän täytyy todeta että ulkoiset olosuhteet eivät toimi meidän etuemme mukaisesti. Me olemme kuulleet niin monta kertaa, että ainoa tapa kitkeä, kitkeä laiton maahanmuutto on puuttua puuttua syihin, eli vakauttaa maailman ympärillämme. Ja haluan sanoa hyvin selvästi, että liian usein Tämä on kuulostanut alibilta olla tekemättä yhtään mitään täällä Euroopassa. Toivottavasti me vihdoin ymmärrämme, että Euroopalla ei ole mitään kultaisia avaimia käsissään, jotta se voisi ratkaista kaikki maailman ongelmat. Haluaisin vielä lisätä, me etsimme tuota maailmaan pelastavaa avainta niin paljon, että kadotimme sen omien ongelmiemme ratkaisemiseksi. Tämä kriisi on osoittanut, että meidän täytyy ottaa taas vastuuta itsestämme ennen kuin pyrimme korjaamaan maailmaa ympärillämme. Kahden kuukauden aikana, kun keskityimme siihen, mitä meidän pitäisi tehdä omilla takapihoillamme, me onnistuimme saavuttamaan tuloksia. Ja nämä olivat mahdollisia, vaikka emme kuitenkaan maahanmuuton perussyihin olemme voineet puuttua, kuten esimerkiksi köyhyys, nälkä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja sitten kriisit Syyriassa, Afganistanissa ja muualla. Me ainoastaan ole ratkaisi näitä kriisejä, vaan myöskin uusia on tullut, kuten esimerkiksi Venäjän ja Turkin väliset ongelmat, sitten vuoristo ongelmat ja terrorismi hyökkäykset monilla alueilla, joten ei ole mahdollista ratkaista kaikkia näitä kriisejä lyhyellä aikavälillä. Selvästikään kenelläkään ei ole oikeutta, että huomiota mm, maahanmuuton syitä, koska tämä oli haaste ainoastaan Euroopalle, vaan myöskin koko maailmanlaajuiselle yhteisölle. Tästä syystä me teemme kovasti työtä maahanmuuttokriisin Parissa ja G7 huippukokouksessa Japanissa ja G20 huippukokouksessa Kiinassa nämä tulokset on tarkoitus esittää. Me pyrimme vahvistamaan alueiden sosioekonomista tasapainoa, parantamaan infrastruktuureja, kauppaa ja työolosuhteita. Meidän ei tulisi unohtaa kuitenkaan sitä, että kun käsittelemme näitä syitä, niin tämä on jatkuva pitkän aikavälin ponnistus eikä ole mitään takeita siitä, että tulemme onnistumaan täysin, koska tämä ei riipu meidän toimistamme ainoastaan. Tästä syystä meidän täytyy toimia tehokkaasti ensinnäkin siellä, missä kaikki on oikeastaan meistä kiinni. Eli siinä, että hoidamme kriisiä Euroopan maaperällä. Arvoisat jäsenet, se, että toimimme tässä hengessä, niin meidän täytyy kuitenkin muistaa, että Balkanin reitti ei ole ainoa ja että myöskin muut maat odottavat yhteistyötämme ja solidaarisuuttamme, eivät ainoastaan Kreikka ja Bulgaria. Ajattelen tässä keskivälimeren reittiä, koska myöskin pakolaisten määrä Libyassa on hälyttävää. Meidän täytyy olla valmistautuneita osoittamaan apua ja solidaarisuutta Maltalle ja Italialle, jos näitä vaaditaan, niin ei ole mahdollista ainoastaan kopioida niitä ratkaisuja, joita olemme soveltaneet Balkanilla. Äh, ainoastaan, ei ainoastaan siksi, että Libyalle Turkki, mitä tulee Balkanin reittiin, me ryhdymme toimenpiteisiin aivan liian myöhään. Ja tämä johti siihen, että tilapäisesti rajoja on alettu sulkea euroalueella. Tästä syystä täysi yhteistyömme Maltan ja Italian kanssa on ehto, että voidaan välttää tämä skenaario tulevaisuudessa. Arvoisat parlamentin jäsenet, jo aivan liian kauan Eurooppa on ollut jakautunut turvallisuuden edustajien ja avoimuuden puolustajiin. Tänään me nyt pyrimme viimein rakentamaan synteisiä näistä kahdesta suuresta tarpeesta, turvallisuuden tarpeesta rajoillamme ja tarpeesta myöskin pitää ne avoimina ja tämä on ehkäpä suurin menestysaskel viimeisten kuukausien aikana. Tämä synteesi tulee olemaan myöskin taistelukenttä tulevaisuudessa ja se vaatii lisätoimenpiteitä. Meidän kuitenkaan pitäisi pelätä näitä jännitteitä. Historian kriittisenä hetkinä Eurooppa on onnistunut ainoastaan silloin, kun se on onnistunut hoitamaan nämä kaksi haastetta samanaikaisesti. Se, että olemme todellisia eurooppalaisia. Meidän täytyy pysyä avoimina, suvaitsevaisina ja samanaikaisena tiukkoina ja toimivina. Jännitteitä on aina ja eurooppalainen ilmiö on ollut mahdollisuus muuttaa se positiivisesti energiaksi. Ja nyt täytyy tästä ilmiöstä pitää edelleenkin kiinni. Kiitos. Kiitos, herra Tusk. Seuraavaksi komission puolesta komission puheenjohtaja Juncker, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvän Euroopan neuvoston puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Fanaattinen, sokea, väkivalta on asia, jota Syyriassa ja muuallakin pakolaiset kokevat joka päivä ja he haluavat sitä paeta – haluten Eurooppaan. Usein he joutuvat ihmiskauppiaiden käsiin, jotka hyvin vaatimattomista lähteistä joutuvat sijoittamaan rahaa, jotka johtavat kuuden miljardin liikevaihtoon pelkästään viime vuonna ihmiskaupan yhteydessä. Tämä järkyttävä ihmiskauppa on korvattava sillä, että meillä on turvapaikkamahdollisuuksia tarjottavana laillisesti. Tämä on sopimuksen tarkoitus, joka 18. maaliskuuta Turkin ja Euroopan unionin välillä solmittiin. Nyt olemme ryhtyneet täytäntöön panemaan sitä. Varmasti täytyy hyväksyä se, että Egeian merelakeja eivät saa määrätä rikolliset ja ihmiskauppiaat, tai muuten sitten täytyy hyväksyä sopimuksen lähtökohtaa. Eli kyse on suhteistamme unionin ja Turkin välillä pakolaisasioissa. Ei se tietenkään helppoa ole. Olen alusta lukien jo todennut, että tästä tulee herkulesmainen urakka. Täytäntöönpano ja ajatellen Kreikan viranomaisten ja Turkin viranomaisten vastuuta mutta sen menestyminen on meidän harteillamme. Komissio on herra Martin Ferbein koordinaattorisin kanssa myös mukana tässä läheisessä yhteistyössä Euroopan virastojen kanssa, Kreikan viranomaisten ja Turkin viranomaisten kanssa, auttaaksemme heitä käytännön täytäntöönpanossa. Eli pilkkuja myöden, kunnioittain näin myös kansainvälistä oikeutta ja Euroopan oikeutta. Sitten neljännen huhtikuuta, kun sopimusta on täytäntöön pantu, 625 laittomasti tullutta pakolaista on palautettu Turkkiin ja 79 on sijoitettu Turkista Eurooppaan. Tämä vain alkua. Jokainen, ei pelkästään Kreikka ja Turkki, vaan jokainen jäsenvaltio olkoon näiden sitoumusten tasolla, jotta prosessi onnistuu, kun on kyse sisäisistä siirroista ja muutoista. Mutta tämä kaikki ei lopu ulkorajoille. Ja lähtökohtana tässä sopimuksessa Turkin kanssa on, että me toimimme yhdessä, jotta me voimme antaa pakolaisille ihmisarvoisen elämän ja tulevaisuuden näkymiä. Ja siksi tämä kolme miljardia on niin tärkeä ja on aivan oikein ja tärkeää, että me vielä lisäämme siihen vuoteen 2018 mennessä toiset kolme miljardia. Koska rahathan eivät virtaa Turkille, kuten väärin kirjoitetaan, vaan pakolaiset saavat nämä rahat. He pakenevat Ähm, kylmyyttä, he tarvitsevat ruokaa, heidän lapsiensa täytyy käydä koulua, koska näillä lapsilla on oikeus tulevaisuuteen. Ja juuri siksi me, me olemme nyt ryhtyneet toteuttamaan ensimmäisiä hankkeita. Ja tähän on lisätty 55 miljoonaa, jotta äh, lapset pääsisivät kouluun. Sitten lisäksi 40 miljoonaa humanitaarista apua, elintarvikeapua, jotta sitten saamme elintarvikkeita syyrialaisille pakolaisille. Ja muita hankkeita ollaan myös valmisteltu. Minulta kysytään usein, varmaan nyt myös täällä, että onko Turkki edes luotettava kumppani? Totta kai en halua sitä vaieta, että tässä on monia näkökantoja ja monia kysymyksiä, joista EU ja Turkki ovat eri mieltä, mutta me arvostamme yhteistyötä Turkin kanssa, mitä pakolaisiin tulee, niin meidän kantamme ei ole muuttunut, mitä muihin kysymyksiin tulee, kuten esimerkiksi lehdistön vapaus. En voi ymmärtää, että Saksan suurlähettiläs ö, nyt kutsutaan takaisin tällaisen satiirisen laulun vuoksi. Tämä ei lähennä meitä Turkkiin, Turkia kohta, tai EU ja Turkki eivät lähennä tätä kautta. Kumppanuus Turkin kanssa kuitenkin avaa myös jotakin mahdollisuuksia – Nimittäin vuoropuhelussa voidaan käydä peruskysymyksiä. Niistä voidaan puhua paremmin kuin jos ollaan kaukana toisistaan. Ja jos Turkki tulee meitä lähemmäksi neuvotteluissa, niin se on toki vain hyvä asia. Toivottavasti näin tulee tapahtumaan. Mitä näihin ratkaisin tulee, niin yhteistyö Turkin kanssa on kaikkein paras vai siksi, että rajalla on aina kaksi puolta ja on parempi toimia yhdessä. Ja meidän täytyy pitää myös yksi tosiasia mielessä. Turkki on ottanut kolme miljoonaa pakolaista, enemmän kuin mikään toinen maa maailmassa. Ja, ja siksi on meidän vastuullamme että me emme jätä Turkkia yksin tämän kysymyksen kanssa. Tämä on solidarisuutta. Jos me keskenämme emme pysty olemaan täysin solidaarisia, niin meidän täytyisi olla solidaarisia niitä kohtaan, jotka kantavat koko vastuun. Solidarity. Solidaarisuus, herra puhemies, on meidän johtotähtenämme, kun me lähdemme uudistamaan yhteistä turvapaikkapolitiikkaamme. Me tiedämme, mitkä ovat olleet puutteet nykyjärjestelmässä. Salakuljettajatkin tietävät puutteet. He ovat hyödyntäneet kansallisten sääntöjen puutteita ja aiheuttaneet inhimillistä kärsimystä. Viime viikolla komissio julkaisi eri vaihtoehdot uudistukseksi. Minä uskon, että meidän täytyy tehdä kolme asiaa ennen kaikkea. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä selväksi, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Se on perustana koko järjestelmästä, on tehtävä selväksi. Sen on oltava toteutettavissa kestävällä pohjalla myös ajatellen kriisin aikoja. Toiseksi meidän täytyy varmistaa, että jokainen ihminen, mies, nainen ja lapsi saa yhtäläisen kohtelun olevat missä tahansa. Se edellyttää, että me yhdenmukaistamme täysin turvapaikkamenettelymme. Kolmanneksi meidän täytyy taata, että jokainen turvapaikan hakija pysyy maassa, jos, jonne hänet on määrätty. Tämä on ainoa keino pitää järjestystä yllä. Se on ainoa keino varmistaa, että pakolaiset voivat nauttia oikeuksistaan, noudattaa kuitenkin myös velvollisuuksiaan. Yksi periaate menee yli kaikkien. Solidaarisuus jälleen kerran. Emme voi hylätä yhtään jäsenvaltiota kun se on kriisin kourissa yksin. Rajat eivät kartalla saa määrätä työn taakkaan jakoa. Haluan, että turvapaikkajärjestelmä on maailman parhas. Haluan, että parlamentti auttaa meitä rakentamaan järjestelmää. Teillä on tilaisuus antaa osviittaa ennen kuin ehdotuksemme julkaisemme ensi kuussa. Kehotan teitä tänään täällä kertomaan ajatuksistanne meille. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto 18. maaliskuuta hyväksyi kasvustrategian tämä investoinnit, uudistukset ja sitten julkiset rahoituskysymykset. Ja nämä strategiat ovat näyttäneet jo ensimmäisiä tuloksia. EUn taloustilanne on vaikea, ei meillä ei ole tarpeeksi kasvua ja meillä on edelleen 22 miljoonaa työtöntä eurooppalaista. Ja kun meillä on 22 miljoonaa työtöntä, niin me emme voi väittää kriisin päättyneen. Päivä ennen Eurooppa-neuvostoa komissio päätti strategiasta liittyen terästeollisuuteen. Haluaisin pyytää, että me ottaisimme vakavasti nämä terästeollisuuden ongelmat. Terästeollisuus ole mikä tahansa teollisuus. Se ei ole enää raskas teollisuus. Se on todellakin tulevaisuuden teknologia, huipputeknologia ja työn tekijät ovat koulutettuja ammattilaisia. Ja nämä ammattilaiset ansaitsevat sen, että me tuemme heitä. Siksi meidän täytyy nyt todellakin äh, taistella epäoikeudenmukaista että kauppaa vastaan. Ja meidän täytyy taistella teräksen ylituotantoa vastaan maailmanlaajuisesti. Ja siksi meidän täytyy investoida tulevaisuuden teknologioihin. Siksi meidän täytyy investoida ihmisiin, jotka työskentelevät terästeollisuudessa. Euroopassa on 360 000 työntekijää ja epäsuorasti vielä enemmän ihmisiä työskentelee terästeollisuudessa ja meidän täytyy pitää nämä työpaikat Euroopassa. Se on meidän tehtävämme. Puhemies, vapaa kauppa pitää olla reilua kauppaa. Me olemme nyt tuoneet terästuotteita Kiinasta ja ne ovat romahduttaneet hinnat. Ryhmä toisiin toimiin, jos on tarpeen. Euroopan neuvosto sopii, toimenpiteistä, joihin komissio ryhtyy myös maatalouden alalla. Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus yhteisistä hankkeistamme. Viime viikolla komissio julkaisi ALV-toimintasuunnitelman. Näin jäsenvaltiot saavat lisää joustoa alkantojen määräämiseksi omien tavoitteidensa mukaisesti. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, myllerrysten aikoina komissio edelleen puolustaa Euroopan etunäkökohtaa, tarjoaen ratkaisukeinoja rakentaa siltoja. Se on meidän tehtävämme luoda vakautta. Ja näin teemme jatkossakin. Kiitos. Kiitos herra Juncker EPP-puolueen puolesta puheenjohtaja Weber. Kiitos puhemies, hyvät kollegat kuukausien ajan me olemme kokoontuneet täällä Euroopan parlamentissa ja olemme kritisoineet neuvostoa eri purasta siellä. Mutta haluaisin nyt sanoa kiitos, että ennen pääsiäistä päästiin ratkaisuun Turkin kanssa, mitä maahan, mutta kysymyksiin Balkanin reitillä tulee. Ensimmäistä kertaa hallitusten päämiehet saavat aikaiseksi yhteisen vastauksen aikaiseksi ja haluaisin todellakin kiittää tässä neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskia. Se oli hänen menestyksensä. Hän pystyi yhdistämään eri intressit tässä kysymyksessä ja tätä kautta saatiin aikaiseksi yhteinen tie. Kiitos siitä. Hyvät kollegat, me olemme saaneet vastauksen Tyr- Turkin kanssa. Me kunnioitamme sitä, mitä Turkki on tehnyt lähes kolme miljoonaa pakolaista jo maassa. Ihmiset saavat työsopimuksia ja sitten laittomien pakolaisten palauttaminen onnistuu. Me taistelemme tässä ihmiskuljetusta vastaan. Tämä on ensimmäinen tärkeä viesti. Eli me saamme järjestyksen aikaiseksi, mitä pakolaisvirtoihin tulee. Ja mitä me teemme Balkanilla, niin herra puhemies, tämä meidän täytyy tehdä myös Välimerellä. Olen hieman yllättynyt liittynyt kysymyksistä, jotka liittyvät lainsäädäntöön. Ennen kaikkea kommunistit täällä ovat ottaneet nämä ongelmat esiin. Herra Tsiprashan oli mukana neuvoston kokouksessa ja Kreikassahan nämä lait on päätetty. Ja jos täällä nyt vasemmistossa kritisoidaan tätä, niin ehkä nyt pitäisi ensin Kreikassa esittää nämä kysymykset. Ja tämä koskee myös herra Verhofstadtia, koska Ryttehän tässä on nyt ollut neuvoston puheenjohtajana ja hän on myös hyväksynyt tämän muun muassa ja toivon, että liberaalitkin sitten pitävät kiinni näistä päätöksistä, jos neuvostossa nämä kysymykset toteutetaan. No, sitten Eurooppa tarvitsee turvallisia rajoja, mutta Eurooppa ei ole mikään linnake. Me tarvitsemme laillisia teitä Eurooppaan, jotta me voimme auttaa ihmisiä, jotka ovat hädässä. Ja myös kehitysavun määrärahojen lisääminen on asia, jota me tuemme EPPssä viime kuukausien aikana oli satoja tuhansia, jotka ilman valvontaa, ilman rekisteröintiä kävelivät Keski-Euroopan läpi. Ja nyt tämän päätöksen avulla ja Makedonian toimien avulla tämä on saatu päätökseen. Ja niin kuin komission puheenjohtaja sanoi, pakolaiset eivät itse voi valita sitä paikkaa, jossa heitä autetaan. Vielä yksi kysymys. Haluaisin painottaa sitä, mitä Jean-Claude Juncker sanoi meillä on nyt mahdollisuus äh, antaa uusi alku EUn ja Turkin välisille suhteille. Me voimme näyttää kansalaisille, että tämä suhde toimii. Ja siksi me vaadimme presidentti Erdoganille, eli Erdogan tässä todellakin riskeeraa nyt tämän uuden alun. Tarvitsemme ilmaisunvapautta, vapautta, vähemmistöjä täytyy kunnioittaa, koska muuten tässä ei ole ymmärretty, mitä Eurooppa tarkoittaa. Ja tähän yhteyteen haluaisin vielä sanoa, että tämä ei koske ainoastaan lehdistön vapautta Turkissa, vaan tämä koskee myös näitä samoja vapauksia Euroopassa. Ja me vaadimme Erdoganilta kunnioitusta näitä vapauksia kohtaan Euroopassa. Toinen suuri aihe Euroopan neuvostossa oli kasvu. Haluaisin sanoa vielä yhden lauseen tähän liittyen, koska tämäkin on myönteistä, kun puhumme kasvusta. Kyproksen puolueen puheenjohtaja oli ryhmässämme ja Kypros nyt on löytänyt tien ulos tästä pelastuspaketista ja tämä on todellakin menestysmalli, eli tässä on todellakin maa päässyt takaisin jaloilleen ja saanut kasvua aikaiseksi. Me olemme hyvällä tiellä, koska me teemme uudistuksia näissä maissa ja koska me, talouksia on pystytty vakauttamaan, mutta meillä on myös kansallisia vaaleja, joissa jotkut puolueet kyseenalaistavat tämän ja sanovat, että uudistuksia ei tarvitse enää tehdä ja sitten taas käytetään rahaa, vaikka sitä ei oikeastaan ole, ja tehdään turhia lupauksia. Juuri kun puhumme Espanjasta, eh, jossa käydään vaaleja muutaman viikon kuluttua, niin älkää uskoko näitä tyhjiä lupauksia, joita jotkut poliitikot antavat. Eh, Tsipras on tästä hyvä esimerkki. Hän lupasi vaikka mitä ja hän täytyy myös nyt eh, hyväksyä se, että nämä eläkeuudistukset täytyy viedä läpi. Älkää uskoko niitä, jotka sanovat, että uudistuksia ei enää tarvita ja rahaa voidaan käyttää. Me vetoamme kansalaisiin. Ainoa järkevä tapa on se, että me uudistamme maitamme ja vakautamme talouksiamme. Tämä on ainoa rehellinen tie, jota me voimme tulkea. Kiitos. Äh, Kiitos, herra Weber. Herra Lambrechtsilla olisi teille kysymys. Danke, sehr Kollege. Äh, I'm gonna... Kiitos kollega, minä esitän kysymyksen englannin kielellä, Manfred. Kuulin, että puhuit siitä tosiasiasta, että herra Erdoganin täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kaikkea siihen liittyvää, mutta kysyisin, että miten, miten te pystytte vaikuttamaan tähän henkilöön, jos te joudutte kuitenkin hyväksymään kaiken häneltä ja häntä, Erdogania hän jopa haukutaan ja Erdogania ja myöskin kansleri haluaa miellyttää häntä eikä tiedä miten asia, asiassa pitäisi toimia. Eli minä ainoastaan nauraisin, jos olisin Erdogan. Sanoisin, että antaa Manfred Weberin puhua. Minä kuitenkin saan kanslerilta mitä ikinä haluankin. vielleicht äh, genau zunächst mal applaus von den rechten für niin täältä oikealta puolelta tuli suosionosoituksia. No, selvennykseksi vain. Minä en tässä puhu äh, kanslerin puolesta, vaan EPP-ryhmän puolesta. Toivottavasti vihreät tämän ymmärtävät minä voin ryhmäni puolesta sanoa, että kun puhutaan viisumiskysymyksestä, niin ei tässä käydä mitään alennusmyyntejä. Eli viisumivapautta ei tule, jos asiat eivät toimi. Emme tässä kumarra kenenkään edessä. Mitä Erdoganin tulee, niin Toivottavasti me teemme turkki päätöslausumaan myötä suuren päätöksen, jossa tehdään selväksi, että me teemme pragmaattisesti yhteistyötä ja etsimme ratkaisuja naapurimaiden kanssa. Ja toisaalta teemme selväksi, että me vaadimme, että oikeuksia kunnioitetaan. Kiitos. Das Wort hat jetzt für diese Seuraavaksi herra Pitella sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Minä arvostan kovasti puheenjohtaja Tuskin sanoja, että sopimus ei todellakaan ole täydellinen, kuten totesitte. Ymmärrän ihan vilpittömästi myös sen kaiken hyvän myönteisen, mistä herra Juncker totesi. Meidän pitäisi ottaa, tarttua tilaisuuteen ja iskeä kauppiaisiin ja ihmiskauppiaisiin. Minun ryhmälläni on kuitenkin tiettyjä epäilyjä edelleen. Sopimus on solmittu nimenomaan aikoina, jolloin Turkki on käpertymässä itseensä. Vapaa lehdistö on vaikeuksissa ja siellä isketään myös vähemmistöihin. Minä nyt kysyn ja pyydän, että komissio neuvosto ovat tässä valppaina, kuten sanovat olevansa ihmisoikeuskysymyksissä myös Turkin puolella, niin että annetaan taloudellista tukea yhä enemmän ja Kreikalle myös inhimillisiä voimavaroja Kreikalle ja ennen kaikkea kiinnitetään huomiota naisiin ja lapsiin. Pitää miettiä myös, mitä mahdollisuuksia on eurooppalaisella tasolla hoitaa selvittelykeskuksia. Tämä on tuotava julkihan rehellisesti me voimme kritisoida tätä sopimusta, niin kuin teemmekin. Kuitenkin sopimusten myötä me olemme nyt velvollisia luopumaan itsekyydestä ja siitä, että jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot sulkivat rajansa ja he ovat kieltäytyneet sisäisistä siirroista. Kukaan ei meistä omista mitään taikasauvaa tämän ratkaisemiseksi, mutta kaikki me tiedämme kuitenkin, että tämän haasteen ratkaisemisen on avain, nimittäin pakollinen automaattinen mekanismi, kuten komissio on esittänytkin pakolaisen ja maahanmuuttajien varten. Meidän täytyy totta kai huomioida pakotteet, seuraamukset niitä valtioita kohtaan, jotka panivat kapulot rattaisiin. Ei enää voida hyväksyä, että Euroopan unioni yhtäältä rankaisee jotain jäsenvaltiota – joka ehkä mennään jonkun pienen prosentin osan, osalta yli alijäämässä ja sitten suljetaan silmät tältä kauheuksilta, eikä kannata vastuuta turvapaikkapolitiikassa. Emme voi olla kirjanpidossa tiukkoja ja sitten henkilöt ja ihmisten kohdalla harjoitetaan löysempää politiikkaa. Me tarvitsemme yhteisen strategian, niin kuin täällä todettiin, ei ole kyse pelkästään Balkanista tai Egeanmerestä. Siellä on yhä enemmän tulossa aluksia ja meidän täytyy Afrikan maille tarjota kehityssopimusta. Muutoin tulevina kuukausina nähdään uudenlaisia vaelluksia, kun ihmisiä tulee Afrikasta, Albaniasta. Mitä me silloin teemme? Vieläkö veteen rakennamme muureja? Estettäisiin ehkä miljoonia ihmisiä, mutta ei se ole realistista. Se on suorastaan häpeällistä. Ja tämän sanoo myös suhteessa Itävaltaan. Mikä tämä ennaltaehkäisevä muuri oikein on, jos päivässä tulee 25 pakolaista? Mikä ihme se on? Täysin hyödytöntä, häpeällistä ja haitallista. Tulevina viikkoina meillä on historiallinen tilaisuus käsissämme. Meillä on tilaisuus tarjota itsellemme mahdollisuus uudistaa Dublin Juncker on jälleen kerran tarjonnut sopimusta parlamentin kanssa ja minä sanon sille kyllä. Sanon puheenjohtaja Junckerille kyllä, että me liittoudumme parlamentin ja komission kesken, mutta me tarvitsemme rohkean uudistuksen, joka iskee ytimeen Dublinin säädöksissä niin, että voidaan käynnistää todellista eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa. Edelleen puheenjohtaja, puhemies lopuksi Näinä vaikeina aikoina meidän täytyy vahvistaa se, mikä meitä yhdistää. Siis mikä yhdistää eurooppalaisia. Sitä vielä meillä on. Ja nimenomaan sitä me tarvitsemme enemmän kuin pelkästään vahvistaa sitä, joka jakaa. Näinä vaikeina aikoina täytyy harjoittaa sovinnon henkeä myös täällä parlamentissa, että tästä ei saa tulla vaalikamppailun temmelyskenttää että Espanjassa, Kreikassa tai ties missä. Unohdetaan se. Meidän täytyy täällä säilyttää yhtenäisyytemme, jotta voimme muuttaa Eurooppaa ja näin pelastamme Euroopan. Herra Pitella, edustaja Sulik haluaisi esittää teille kysymyksen. Herra Sulik, olkaa hyvä. Vážený pán Pitela, chcete trestať krajiny? Te haluatte rankaista niitä maita, jotka eivät ota pakolaisia. Ja minun kysymykseni kuuluukin, mitä tapahtuu siinä tapauksessa, jos useimmat näiden maiden kansalaiset eivät halua, että satoja tuhansia turvapaikanhakijoita tulee näihin maihin. Pitäisikö näiden hallitusten eh, tässä jättää huomiota näiden kansalaisten toiveen? Kiitoksia, jos vastaatte lyhyesti tähän. Totta kai, sanon tämän suoraan, jos jokin valtio päättää ihan vapaasta tahdostaan jättää Euroopan unionin niin olla mukana Euroopan unionissa, niin se täytyy kunnioittaa myös Euroopan unionin sääntöjä. E Kiitos ECR-ryhmän puolesta, herra Kamal. Last September, Franz Timmermans. Frans Timmermans oli edelliskerralla täällä puhumassa turvapaikkakriisistä ja hän kertoi dramaattisesti, että talvi on tulossa. No päivät nyt ovat pidentyneet ja puut puhkeavat kukaan, niin nyt näemme, että kesä tulee. Kansainvälinen pakolaisjärjestö on arvioinut, että kahdeksan kertaa enemmän ihmistä tulee merien yli nyt tämän ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kuin vuosi sitten. Kaikki viittaa siihen, että viime, tänä vuonna tulee enemmän kuin viime vuonna. Monet lähtevät terrorismia ja barbarismia pakoon, mutta toiset ymmärrettävästi haluavat parempaa elämää meidän maissamme. Kukaan ei halua nähdä samanlaista kesää kuin viime vuonna jos julkinen tuki ja, ja sympatia, voiko se kestää vielä samanlaisen kesäin? Haaste ei muutu, mutta se mikä täytyy muuttua on meidän vastauksemme ja näkökulmanne. Ja nyt me voimme sitten näyttää, että olemme oppineet viime vuoden ongelmista. Herra Tusk myönsi, että kaikki sopimukset eivät ole täydellisiä, niin nyt neuvostosta on tullut erittäin paljon kuitenkin. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi toimenpiteitä esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmän parantamiseksi ja että pystytään myöskin kiinnittämään huomiota näihin näihin salakuljettajiin, mutta sitten on tehty muitakin päätöksiä, jotka kyllä saavat meidät tuntemaan olemme paremmaksi, mutta eivät välttämättä auta tulevaisuudessa. Ja nyt on Turkki on esimerkiksi ottanut vastaan yli 2,7 pakolaista, mutta monet ovat kuitenkin eh, erittäin huolissaan eh, myöskin käytännön tasolla tästä sopimuksesta Turkin kanssa, myöskin eettisellä ja lainsäädännöllisellä tasolla. No, ajan myötä näemme, että ovatko nämä huolenaiheet olleet oikeutettuja, mutta nyt mm, monet ovat tämän hyväksyneet, mutta joissakin maissa on esitetty kysymyksiä, koska me elämme sosiaalisen median maailmassa ja ja meidän täytyy ymmärtää, että jos yhdestä kohtaa ei pääse sisään, niin sitten muualta, esimerkiksi Italian, Espanjan, Maltan kautta, tässä vain muutama mainitakseni. Jos ajatellaan viime viikon tiedonantoa komissiosta, niin tässä oli kaksi erilaista uudistusvaihtoehtoa. Toisen on tarkoituksena keskittää turvapaikkahakemukset ja toisen, toisen avulla pyritään parantamaan asioita esimerkiksi rajoilla. No toisin sanoen, nyt meidän täytyy valita joko vaihtoehto tai idealistinen vaihtoehto, mutta emme välttämättä voi onnistua tässä. No suuri yleisö varmasti ajattelee, että meidän pitäisi tässä toimia pragmaattisemmin. No tässä herra Tus puhui kultaisesta avaamisesta, mutta meidän pitäisi saada säännöt toimimaan paremmin, pitäisi parantaa eri virastojen sääntöjä, ei pyrkiä korvaamaan niitä. Meidän pitäisi valvoa rajojamme, investoida tähän. Totta kai on ymmärrettävä, että ihmiset tulevat tänne hakemaan parempaa elämää, mutta pitäisi käyttää olemassa olevia ehtoja ja menetelmiä. Esimerkiksi nopeuttaa turvapaikkaa toimenpiteitä ja saada myöskin jäsen saada heidät myöskin jonnekin lähemmäksi kotejaan, mutta kun ajatellaan kaikkia, jotka haluavat tulla EU-hun, niin meidän täytyy näyttää, että meillä on oikeudenmukaiset, mutta tiukat turvapaikkajärjestelmät, joten minun viestini Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja tälle talolle on se, että kesä on tulossa, meillä ei ole aikaa keksiä pyörää uudestaan, mutta meillä on aikaa kuitenkin korjata se. Herr Kammal, Rova Grappinilla olisi kysymys teille, herra Kamal, sopiiko? Rova Grappini. Uh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Herra Kamal, te totesitte usean otteeseen, että me tarvitsemme käytännön läheisyyttä, uusia toimenpiteitä. Meidän täytyy ymmärtää solidarisuuden ja humanismin tarpeet. Jos te olisitte ollut komission puheenjohtaja, mitä te tekisitte jo sen takaisin, mitä te haluatte tehtäväksi. Aina te vaaditte tehtäväksi paljon, mutta mitä sitten tekisitte itse asiassa? No kyllä tässä komission puheenjohtaja katsoo tänne päin. Hän hymyilee tietävästi. että niin totta kai me voimme toimia paremmin, mutta tässä nyt on puhe pragmatismista. Te sanotte, että tarvitsemme suuren suunnitelman ja meidän täytyy antaa ratkaisuja myöskin jäsenvaltio. mutta olette nähneet reaktiot siellä. Sulik ryhmästäni kysyi kysymyksen, kun ne kysyi, mitä poliitikot tekevät, jos suuri enemmistö äänestäjistä jäsenvaltioissa ei halua EUn määräämään ratkaisua. Mitä herra Pitella sanoi? Hän sanoi, että heidän täytyy hyväksyä EUn tekemät päätökset. Tämä ei ole kyllä oikea tapa edetä, vaan tässä täytyy istua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa pöytään ja kysyä, että mitä ratkaisuja he ehdottavat eikä, eikä niin, että EU sitten pakottaa heille nämä ratkaisut. Liberaaliryhmän puolesta herra Forhofstad. Hyvät kollegat, on sanonta, että jos leikit tulella, niin sitten saattaa polttaa itsensä. Ja minun vaikutukseni on, että se tapahtuu tässä juuri nyt Turkin sopimuksen kanssa. Miksi? Koska Mm, siellä on autoritaarinen maan johtaja. No, mitä hän teki kaksi päivää sitten? Hän vaati, että, että Ian Böhmermann kohtaan nostettaisiin syyte satirisesta runosta. No, minä nyt en ole asianajaja enkä minä nyt välttämättä ole hänen kanssaan samaa mieltä, mutta vapaassa yhteiskunnassa tällaiset satiiset runot ovat sellaisia, jotka täytyy sallita. Me maksamme vapaudestamme mielellämme. Ja nyt kun palaan Erdoaniin, niin me olemme antaneet hänen jo avaimet eh, porttiin porteille Eurooppaan. Ja nyt annamme hänelle avaimet myös lehdistöllemme. Ja hän valvoo niitä. No en ole yllättynyt, että tämä on tapahtunut. En ole lainkaan yllättynyt. Jos nyt antautuu herra Erdoganin käsiin ja ulkoistaa vastuunsa kolmannelle maalle, tässä tapauksessa Turkille, niin uskoakseni tämä on ainoastaan alku sille, jota kutsun turkkilaiseksi basaripolitiikaksi. Erdoğan on sanonut, että ähm, jos hän ei kahden kuukauden kuluttua ole saanut viisumi vapautta, niin hän ei tule pitämään kiinni sopimuksesta riippumatta siitä, että pitääkö hän kiinni meidän asettamisista vaatimuksista, mitä viisumin vapauteen tulee. Joten me olemme tässä Erdoganin käsissä ja olemme itse saattaneet itsemme tähän tilanteeseen. Joten minulla on yhä enemmän sellainen tunne, että tässä ei olla toimittu oikealla tavalla, koska tässä on nyt Erdogan käyttänyt köyhiä pakolaisia aseenaan. Eh, en sano tätä kevyen mielin. Turkkihan tässä osa sopimusta, herra Juncker, ja turkkilaiset eivät ole pitäneet kiinni sopimuksesta. Turkin täytyy muuttaa lainsäädäntöön, jotta kaikki aluerajoitteet, mitä Geneven sopimuksen tulee, poistetaan. Koska muuten tässä ei voida jatkaa. Ja vielä tärkeämpää on se tosiasia, että on raportteja, joita ei ole nostettu täällä esiin. Amnesty Internationalin raportteja siitä, että Turkki lähettää pakolaisia takaisin Syyriaan kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Ja Hollannin televisiossa tämä todistettiin eilen. Siellä esitettiin todisteita sille, että Turkin viranomaiset toimivat juuri näin. Ja kysymykseni kuuluu, miksi tätä ei tutkita? Pitääkö tämä paikkaansa? Ja jos tämä pitää paikkaansa, niin voimmeko jatkaa tällaisella sopimuksella, joka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja meidän sitoumuksia? Mitä te teette? Mikä on teidän vastauksenne tähän? Tutkitteko asiaa? Ja onko totta, mitä Amnesty International äh, on sanonut ja mitä Hollannin kan, äh, Hollannissa sanottiin eilen? Te sanoitte, että sopimus toimii Euroopan ja Turkin välisellä rajalla. Sieltä ei tule enää 1700 päivittäin, vaan 15. Mutta eilen Italian äh, rannikkovartiosta Liitto ei pelastanut 50 pakolaista niin kuin yleensä, vaan 2154 pakolaista. Eli, eli nämä ovat vain eiliset luvut. No, ihmiset tykkäävät puhua numeroista, sopimuksista. Tässä teille numeroita. 1715 ja 50 ja 2154. Onko tämä nyt sopimus, joka toimii? ja me olemme luopuneet omista arvoistamme, omasta vapaudestamme ja olemme antaneet ne Erdoganille. Meidän ei pitäisi keskustella täällä sopimuksesta, joka mielestäni ei edes toimi, vaan meidän täytyy toimia yhdessä Euroopassa. Tämä on prioriteetti tällä hetkellä. Ja mielestäni tämä tarkoittaa kolmea asiaa. Ensinnäkin eurooppalainen rajarannikkovartiosta. Komissio on vaatinut jäsenvaltioilta näitä 400 ovat 400 tarvittaisiin, 37 on lähetetty Kreikan. On tarvittaisiin myös asiantuntijoita. Niitä on pystytty lähettämään vain 31 Turkkiin ja Kreikkaan. Komissio on vaatinut 1500 turvamiestä. Kuinka monta on lähetetty? 30, 339. Eli on vaadittu 2300 henkilöä tähän raja- ja rannikkovartiosta kattoon ja enemmän tai vähemmän 400 on annettu Euroopan komission käytettäväksi. Onko tämä sopimus, joka toimii? Minulla on toinen ajatus. Me tarvitsemme tämän raja- ja rannikkovartioston ja meidän täytyy tehdä sopimus siitä, että se toimii. Me tarvitsemme välttämättä turvapaikkajärjestelmän, ja meidän ryhmämme tukee komission ehdotusta, että edetään mahdollisimman nopeasti ja me tarvitsemme, jos me haluamme taistella ihmisalakuljetusta vastaan, niin tarvitsemme laillista maahanmuuttoa Eurooppaan. Ainoastaan tätä kautta ihmissalakuljetus saadaan lopetettua. Kiitos. Herra Verhofstadt, edustaja Kava haluaisi esittää teille kysymyksen. Niin, niin. Kiitos Verhofstadt. Me olemme varmasti aina poliittisesti eri mieltä, mutta kyllä täytyy nyt olla samaa mieltä. Sanoitte sen, mitä komission entinen puheenjohtaja Roy Jenkins sanoi, että nyt me tarvitsemme selkeitä kantoja väitellen brittien jäsenyyden EU-ssa siis kokonaan sisällä ja kokonaan ulkona. Olen iloinen siitä, että tämän myös totesit. Olisitteko samaa mieltä siitä, että mitä merkkejä on saatu sitten, käsimerkkejä tai savumerkkejä tältä suunnalta? Se, että onko nyt niin, että brittien kärsivällisyys on loppumassa EUn toimielinten kanssa? No brittihumori aina minua miellyttää. Te mutta se oli kai Eero Kamalillekin esitetty kysymys. Hän on asiantuntija tässä. Seuraavaksi Rouva Zimmerillä on puheenvuoro. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat puheenjohtajat ja puhemies. Te puhuitte tässä keskustelun aluksi, mutta tuo juoni ei toimi. Kun ajatellaan tätä kritiikkiä EUn e ja Turkin välistä sopimusta se, että sanoitte, että me olemme ymmärtäneet, me itse kyllä epäilemme tätä eettistä puolta ja oikeudellista puolta sopimuksessa, mutta toisaalta sanotte, että tämä nyt on se, minkä me saatoimme nyt tässä saada aikaiseksi ja että avainta pyhän graaliin ei ole olemassa, niin ei tämä kyllä toimi. Teidän täytyy tehdä enemmän. Ette voi ainoastaan sanoa, että emme saa avainta ja tiedämme, että tämä kaikki ei nyt oikein toimi eikä tämä nyt ole täysin laillistakaan, mutta toisaalta sitten ette kerro, mikä on johtanut tähän tilanteeseen. Ja jos herra Weber sitten vielä tällaisessa tilanteesta taas puhuu tuosta kommunistista, kommunismista ja herra Tsipraksesta ja on nähnyt painaisuuniakin tästä, niin voin sanoa, että tässä kyllä nyt realiteetit eivät ole kohdillaan. Me EU-na, me Äh, joudumme nyt olemaan niin, että Kreikka joutuu tekemään nämä työt ja joutuu hoitamaan sen. Ja tässä nyt täytyy varmistaa myöskin se, että Turkki on turvallinen kolmas maa. Me vaadimme Kreikalta tätä, vaikka kuukausien ajan olemme tässä vatvoneet asiaa ja olemme myöskin syyllistäneet Kreikan siitä, että se ei ole turvannut ulkorajojaan. Täytyy pohtia, että pitäisikö Kreikan ylipäätään kuulua Schengenin alueeseen, että he eivät ole ymmärtäneet mitään. Eli tässä nyt siis realiteetit ovat täysin unohtuneet. Herra Hofstadt nyt sitten kertoi, että millaista konkreettista apua sopimuksen kautta on annettu ja mikä sitten on mennyt perille. Me pakotamme, että Kreikka täytäntöön panee turvapaikkamenettelyt, jotka ovat kaikkein alhaisimman standardin mukaiset. Eli tämä on todellakin, tässä lasketaan näitä standardeja. Meidän täytyy tämä ottaa huomioon. Ja jos tämän on tarkoitus olla se standardi, joka tulevaisuudessa on sitten mallina muille neuvotteluille ja sopimuksille, niin sitten voin ainoastaan sanoa, että olemme hyvin kaukana omista periaatteistamme, standardeistamme ja vaatimuksestamme ihmisoikeuksia noudattaen. Eli tämä täytyy tehdä selväksi. puutteita on ja voidaan katsoa, että emme ole edenneet, mutta on toinen asia kuitenkin sanoa, että ollaan tyytyväisiä ja sitten ne, jotka kritisoivat asiaa, niin heidän pitäisi olla hiljaa. Ei tämä toimi. Ja sanon teille myöskin hyvin selvästi, että edelleenkin me tiukasti vastustamme sitä, että Turkkia arvioidaan nyt siinä muodossa, kun se nyt on. Puhun tästä Erdoganin äh, Turkista turvallisena kolmantena maana myöskin. Liittopäivien turvallisuuspalvelu kertoi äh, huolenaiheistaan ja totesi, että jotta maa voi olla turvallinen kolmas maa, pakolaisoikeudet täytyy taata, taata ne tehokkaasti myöskin käytännössä, eikä tämä ole tapahtunut. Tästä on raportit Satoja pakolaisia siirretään rajan yli tammikuusta lähtien, eikä syyrialaisia pakolaisia rekisteröidä. Ihmisiä ammutaan ja myöskin lapsia on näiden kuolleiden joukossa. Milloin tämä otetaan puheeksi? Tämä on nyt se suuri kysymys minulle ja toivoisin, että te vaaditte myöskin vastuuta jäsenvaltiota enemmän kuin nyt. Tehkää tämä vahvemmin kuin aikaisemmin. Kiitos rouva Zimmer. Seuraavaksi vihreiden puolesta Rova Harms. Arvoisat puheenjohtajat, arvoisat kollegat. Ajatus, joka syntyy päättyi huippukokouksessa, oli se, että me haluamme yhdessä huolehtia siitä, että saadaan aikaiseksi järjestys ja kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, kun puhutaan pakolaisvirrasta Eurooppaan. Ja haluamme taata tämän toki myös ihmisille, jotka pakenevat se, mitä nyt on tapahtunut viikkojen ajan, mitä on esitetty aamuisin ja iltaisin televisiossa näyttää tilanteen, jossa ikään kuin on saatu aikaan järjestys, mutta kuitenkin koko oikeusvaltioperiaate on kadonnut. Esimerkiksi Norbert Blüm, entinen saksalainen ministeri, oli Idomeenissä ja hän sanoi, jos te haluatte tehdä jotain paremmin, niin pitäkää kiinni humanitaarisesta näkökohdasta, pitäkää kiinni lainsäädännöstä. Ja herra Tusk, te sanoitte juuri äsken, että tämä ei ole täydellinen sopimus. Mutta mielestäni tällä hetkellä Kreikassa ei voida puhua oikeusvaltioperiaatteesta. Ja Tämä on ensimmäinen kysymys, mistä pitäisi pitää kiinni ennen kuin me puhumme vaikeasta tilanteesta Turkissa, koska meidän täytyy ensin kotona Euroopan unionissa pitää huolta ihmisistä, jotka pakenevat. Onko se ylipäätään mahdollista ennen kuin me saamme aikaiseksi raja- ja rannikkovartioston? Tämä on mielestäni kaikkein tärkeintä tässä, niin onko se mahdollista, sitä en tiedä. Mutta se, että jatkamme kuin tähän asti, niin se ei ole mahdollista. Ja mielestäni Euroopan unionin täytyisi tehdä yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa tämän asian ratkaisemiseksi. Koska se, mitä siellä tapahtuu, se johtaa siihen, että Euroopan unioni menettää uskottavuutensa. Ja ikään kuin tämän avulla haluttaisiin pelotella ihmisiä, jotka vielä olisivat tulossa Eurooppaan. Koska meillä nyt on sopimus Turkin kanssa, niin meilläkin on oma vastuumme, mitä oikeusvaltioperiaatteeseen tulee. Se, että meillä on sopimus, ei tarkoita sitä, että asiat on hoidettu, vaan Euroopan unionin olisi pitänyt jo viikkojen ajan puuttua siihen, että Syyrian pakolaisia palautetaan Syyriaan. Ja tosiaan Euroopan unionin olisi pitänyt selvittää, pitääkö tätä paikkaansa, ja Euroopan unionin olisi pitänyt ehkä tarkistaa sopimusta tästä näkökulmasta. Käännyn tässä herra Forhofstadtin puoleen, koska me olemme käsitteleet muun muassa näitä raja- ja rannikkovartiostokysymyksiä. Me olemme täysin samaa mieltä asiasta mutta mielestäni Euroopan unioni ei kumarra Erdoganin edessä. Kurdistanissa, Ankarassa ja Istanbulissa oppositiojoukotkin ovat tätä sanoneet. Ja sanon myös, että Euroopan unionin täytyisi tukea Turkkia tiellään kohti oikeusvaltiota. Ja meidän täytyisi todellakin käsitellä näitä kysymyksiä, joten en tässä ole samaa mieltä. Jos nyt otetaan koko tilanne huomioon, Lähi-idässä otetaan koko Turkin maantieteellinen tilanne huomioon, niin mielestäni tilanne ei ole näin. No Rova Harms. No viimeinen sana vielä Saksasta, mitä lehdistön vapauteen tulee. Erdogan ei päätä Saksan lehdistön vapaudesta. Minä olen sitä mieltä, että maani on tarpeeksi vahva taistelemaan tässäkin kysymyksessä. Kiitos. Seuraavaksi EFDD-ryhmän puolesta, herra Farage. Kiitos. Minä olen tosi yllättynyt, kun täällä jatkuvasti todetaan, että tämä nyt on Euroopan demokratian kotisijaa Ehkä olisi hyvä miettiä aamupäivällä juhlia Alankomaiden viime viikkoista kansanedusta. Siellä sanottiin ei EU-laajentumiselle, ei Ukrainan sopimukselle ja ei Turkille varmasti olisi tullut myös vielä suuremmin joukoin. Se oli demokratian voittokulkua se, mutta varsinkin se oli Gimpail-nimisen ryhmittymän voittokulku, he saivat 127 000 allekirjoitusta. Se on osoitus suorasta demokratiasta. Ja näinä aikoina muistamme, että Castellajanio, joka oli viiden liikkeen, viiden tähden liikkeen perustaja, on tällä viikolla myös menehtynyt, niin nyt on kyse politiikasta tällä viikolla. Herra Juncker täällä totesi, että jos alankomaalla sanoisivat ei, niin se olisi katastrofi, mutta eivät, eipä maininnut sitä täällä tänään. Edeltäjänä Henna van Rompuy vanha kumppani, niin totesi, että pitäisi unohtaa alankomalaiset ja jatkaa samaan tyyliin. Eli nyt on nähty, että on isot pataljoonit itsekkäinä tekemässä parhaansa unohtaakseen alankomalaisen kansan tahdon. Mutta nyt ajat ovat muuttumassa. Minä en usko, että nämä toimielimet voivat pysyä hengissä tällä vuosituhannella ja tämän tekniikan aikana. Politiikan teko on muuttamassa muotoaan ja kaikki pelkäävät tietenkin täällä ja on syytäkin pelätä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on nyt alkamassa viimeinen lasku ennen meidän kansanäänestystämme. Ja kun nyt on Turkisopimus saatu, niin nähdään vain, että pomot EU-ssa pelkävästä nöyrtyvät Erdoganin edessä ja hän polkee kaikilla tasolla ihmisoikeuksia kaikkialla. Herra Juncker totesi täällä aamupäivällä, että edistystä on saavutettu. No mietitäänpä, onko. 1,8 miljoonaa on tullut EU-hun viimeisen puolentoista vuoden aikana ja olemme palanneet kolm palauttaneet 300. Ei kauhean hyvin näytä menevän minusta. No se porukka, joka on tyytyväinen tässä, niin ISIS ainakin. He ovat onnistuneet saamaan 5000 meidän mantereellemme ja Europoli ei ole pystynyt heitä selvittämään ja se kertoo var- paljon varma meidän yhteisestä vakkoja toiminnastamme. Varmasti brittien kansanäänestyskin tästäkin päättää. Ja Brexitissä äänestämme siitä, että meidän turvallisuutemme on etusijalla. Mutta viime viikolla nähtiin Alankomaissa, oli kyse kansa vastaan poliitikot. Voi olla, että teillä on rahaa, yrityksiä Goldman Sachs rinnallanne, mutta meillä on blokkariarmeijat rinnallamme. Viime kädessä kansan tahto voittaa, ja tämä ei täällä jää henkiin. Herr Eriksson, möchte Ihnen eine Frage. Herra Eriksson haluaisi esittää teille kysymyksen. Kiitos. Minulla on kysymys herra Farageille, joka istuu Britannian lipun takana. Ettekö usko, että tämä on melko noloa useille briteille, että puhuja, joka puhuu brittilipun takana, juhlistaa kansanäänestystä, jonka ainoa voittaja on herra Putin, joka nyt juhlii sitä, että Eurooppa ei ole toiminut yhtenäisesti yhteistyössä Ukrainan kanssa. No en minä ole innostunut Putinista, mutta en haluaisi sotaakaan käydä Putinin kanssa. Sota on typerä ajatus. Me rohkaisemme vain sitä, että korruptoitunut, mutta demokraattisesti valittunut johtaja kumotaan Ukrainassa. Ja, ja tässä vähän sohitaan tikulla Venäjän karhua. Katsotaan, mitä se siitä sanoo. Meillä pitäisi jokaisella olla oman kansakunnan demokratialippu ylhäällä. Ja herra Eriksson, kun teemme yhteistyötä ja kauppaa harjoitamme ja ja ystävämme ovat naapureita, mutta me emme halua puolesta, että tuo lippu tai ja kaikki hymnit liehuvat. Emme halua poliittista unionia, vaan eurooppalaista ystävyyttä. Seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta herra Vilimski. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Pari huomiota tässä on pakko tehdä tässä edeltävät puhutteet EPP ja SD edustajat sanovat, että Itävaltaa tulisi kritisoida, koska meille vain tulee 25 pakolaista päivässä, niin voin vakuuttaa, että viime vuotta heitä oli 90 000, jotka hakevat turvapaikkaa Itävallasta, ja nyt heitä on jo ollut 35 000 tänä vuonna, joten e, Itävallan e, e, Eli siis niitä oli miljoona, jotka menivät Saksan suuntaan ja koska meidän puolemme painosti, niin nyt sitten meillä vihdoin on noita rajavalvontatoimenpiteitä, niin toivon, että tämä todellakin huomioidaan näin. Ja sitten EPPn puheenjohtajana haluaisin myöskin sanoa jotakin koska hän puhuu tässä oikeistolaisista, äh, niin kukahan te nyt sitten olette? Kun kuulen Bayerin äh, ministerin sanat, niin hän toimii konservatiivistina. Te toivotte kyllä tässä punaisen ja vihreän välissä. On hyvä, että AFD Saksassa äh, on tässä mennyt eteenpäin ja että se myöskin on osa puoluehistoriaa. Saksassa. No, Rova Harmsan totesi, että myöskin eurooppalaisissa asioissa pitäisi puhua demokraattisista päätöksistä, niin kysyisin, että mitä teidän puolueessa tapahtui? Te tulette liikkeestä, joka toimi perusdemokraattisesti, ja nyt sitten toimitte diktatorisesti, ottaa kansalaisilta oikeuden päättää omista eduistaan. Tämä Turkki-diili on huono sellainen, se menee täysin väärään suuntaan. Ja tässä nyt on suljettu silmät ja korvat siltä, mitä Turkissa tapahtuu. Ihmisoikeudet, kurdiongelmat, naisten kohtelu yhteiskunnassa ja niin poispäin. Herra puhemies, minä päätän kohta. Tehkää niin kuin kansalaiset haluavat. Alankomaissa tehtiin oikea päätös väärää Euroopan unionin tekemää politiikkaa kohtaan. Tämä on paras käytänne ja paras malli koko Euroopalle. Kiitos. Kiitos. Edustaja Balcho seuraavaksi. Herra puhemies, kiitos puheenvuorosta. Turkin ja EUn välinen sopimus osoittaa, että nyt tänne voi tulla laittomasti ihmisiä. Jotkut uskovat, että ovat hyvien huonoja maanmuuttajia. Hyviä ovat ne, jotka tulevat paperitten kanssa. Huonot joudutaan palauttamaan. Sen sijaan kun meillä on kiintiöitä, niin Turkki lähettää Euroopan unionin niin kutsutia hyviä maahanmuuttajia, mutta kotoutuvat hokke yhteiskuntiimme vai asettavatko vaaraan yhteiskuntamme? Nyt, koska joukossa voi olla terroristia, mitä takia ei nimittäin ole vastakkaiseen suuntaankaan. Tässä oikeastaan vain toteuttaa Junckerin ajatuksia Eli me tarvitsemme maahanmuuttajia, mainittu esimerkkinä Australia tai Kanada. Juuri äsken Rova Zimmer totesi, että me olemme Euroopan unioni. Ei, me emme ole Euroopan unioni. Me emme ole demokratia vaan on kyse kansakunnista. Ja enemmistö ei heistä halua, että tästä tulee mantereen laajuinen pakolaisten alue. Thanks, and next speaker will be Mr. Kiitos. Seuraavaksi herra Roil. Herr presidentti, Frau Präsidentin puheenjohtaja, rouva puhemies. Joskus en ymmärrä maailmaa. Me olemme käyneet monta kertaa tätä keskustelua ja olemme valitelleet sitä, että me emme pysty tukemaan pakolaisia. Meidän täytyy auttaa näitä pakolaisia. Me hyökkäsimme tässä neuvostoa vastaan ja sanoin, että egoistit eivät saa ratkaisua aikaiseksi ja nyt saadaan päätös aikaiseksi, niin eikö voisi vaikka sanoa kiitos mutta ei. Rova Zimmer ja herra Verhofstedt valittavat niin kuin aina. Näinhän on toimittu aina. Aina vaan valitetaan, ei kanneta vastuuta. Tärkein lause oli se, mitä herra Tusk sanoi. Eurooppa kantaa vastuunsa. No vihdoinkin, vihdoinkin jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja tekevät jotain. No ei tämä nyt ole mikään täydellinen ratkaisu, kuka niin on väittänyt. Jokainen, joka jostain jotain tajuaa, niin tietää, että ei ole täydellistä ratkaisua. On oikeita askeleita oikeaan suuntaan ja tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tämä on konkreettinen apu, tämä on mahdollisuus. Onhan tämä nyt jo jotain. Se, että me nyt tässä olisimme Turkin käsissä, no mitä hölynpölyä tämä nyt on. Eihän teillä tiedä, mitä sanoisin tässä yhteydessä. No, olen aina vastustanut Turkin liittymistä. No, Tämähän on aivan järjetöntä. Ensin sanotaan, että pitäisi ottaa Turkki Euroopan unioniin ja nyt sitten kun tässä jotain tehdään, niin sitten sekään ei sovi. Se, mitä Rouva Haams sanoi, niin moni asia ei sovi minullekaan, mitä Turkissa tapahtuu, mutta me tarvitsemme kuitenkin yhteistyötä tässä asiassa ja nyt on tehty jotain ja tämä on askel eteenpäin. Ja nythän voidaan sanoa todella hieno, otetaan seuraava askel. Toki täytyy varoa, että ei tehdä virheitä, mutta ei pidä vain kritisoida, koska muuten Euroopan parlamenttia ei oteta enää vakavasti, jos me aina vaan valitamme ja vastustamme kaikkea. Meidän täytyy konkreettisesti auttaa ihmisiä, siitä meille maksetaan. There is Herra Lambsdorffilla on sininen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan? Herra Lambsdorff. Arvoisa Herbert. Oletetaanpa, että diili on hyvä. Enkä nyt siihen suhtaudu kovinkaan epäkriittisesti, mutta kyllä tämä nyt on askel oikean suuntaan. Jäsenvaltioiden täytyy ottaa vastuuta sisäministeriö Saksassa totesi, että äh, Kreikassa on kaksi, kolme ihmistä teknisestä äh, avustusjärjestöstä. Sitten siellä on äh, useita esimerkiksi Saksan poliisista ja muista järjestöistä, joten oletko sitä mieltä, että Saksan mm, hallitus ei kanna vastuutaan, ei tue tätä diiliä antamalla henkilöitä sinne ja että tässä nyt tässä jätetään oman onensa nojaan tuskia Juncker. No maailma ei ole täydellinen. Minäkin toivoisin, että jäsenvaltiot auttaisivat nopeammin ja lähettäisivät ne henkilöt, jotka on luvattu, mutta valitettavasti se ei aina ole niin yksinkertaista. Jos joskus on työskennellyt hallinnossa, sen ymmärtää. Tietysti lupauksista täytyy pitää kiinni ihan sama, mistä jäsenvaltiosta puhutaan, mutta myös ne jäsenvaltiot, joiden pitäisi ottaa pakolaisia maahansa. Toki myös tämä henkilöstökysymys kuuluu siihen. Kyllä ne, jotka on luvattu, ne pitää lähettää. Fajon. Rouva Fajon. Hvala predsedujuča. Močno sem si želila, da bi rekla danes. Niin olisin toivonut, että olisin voinut sanoa tänään, että meillä on hyvä sopimus Turkin kanssa. Sopimus, joka toimii ja jolla on oikeusperusta, mutta ikävä kyllä en voi näin sanoa. Vaikka minulla on entistä enemmän sellainen vaikutelma, että kompromissi on huono, niin en näe mitään vaihtoehtoja. Toivoisin, että tämä sopimus toimii, mutta siten, että pakolaisten perusoikeuksia kunnioitetaan, eikä niin, että tässä teemme yhteistyömme riippuvaiseksi asioista ja että siis kuulemme edelleen, että pakolaisia tulee Kreikkaan ja heidät viedään sitten pakolla takaisin Turkkiin. Turkissa on melkein kolme miljoonaa pakolaista. Useimmat ovat siellä kaduilla. Miten turvallinen tällainen maa ylipäätään on ihmisille? Me tiedämme, mikä tilanne on median vapauden ja vähemmistövapauksien ja oikeuksien kanssa. Sokeravaa on myöskin tilanne Kreikan saarilla, koska hotspotestahan siellä on tullut tuollaisia pakolaiskeskuksia. Missä ovat asiantuntijamme? Mutta hyvä, hyväkään sopimus Turkin kanssa ei voi onnistua, jos jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane sisäisiä siirtoja ja uudelleen sijoittamisohjelmia meidän olisi pitänyt vahvistaa näitä laillisia väyliä jo pitkän aikaa sitten. Ei olisi pitänyt mitään äh, rajoja rakentaa, mitään aitoja rakentaa. Me tarvitsemme äh, Dublinin äh, sopimuksen uudistaminen. Ehkä tämä on historiallinen mahdollisuus, viimeinen mahdollisuus vakuuttaa ihmiset siitä, että eurooppalainen politiikka voi myöskin toimia. Kiitos. Yes. Sininen kortti Ratoritsilta, haluatteko? Olkaa hyvä. Good morning, thank you for Hyvä huomenta, kiitos, että hyväksytte kysymykseni. Haluaisitteko ehkä selventää tai olla samaa mieltä herra Pitellan kanssa, hänen kommenttiensa kanssa? Olen kiinnostunut mielipiteestänne. Oletteko hänen kanssaan samaa mieltä, että on itsekästä kansakunnalta päättää pakolaisten määrästä? Oletteko samaa mieltä hänen kanssaan? että pitäisi esittää, että jäsenvaltio pitäisi pakottaa ottamaan tietty määrä. Oletteko minun kanssa samaa mieltä pitää tuomita kunnioituksen puute, jotta tällaisen ryhmän puheenjohtaja on osoittanut, kun siellä on työväpuolueemmekin, miten he kohtelevat itsenäisiä kansallisvaltioita. Arvoisa kollega, minä olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka vaativat nyt, että toteavat, että eurooppalainen solidaarisuus ei toimi. Ja olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka vaativat, että kaikki jäsenvaltiot joutuvat kantamaan vastuunsa, kun kyse on tästä jakamisesta tämä uusi uudelleen sijoittamisohjelmahan ei toimi. Monet maat EU-ssa eivät kanna vastuuta ja niin kauan kuin tämä ei toimi, kaikki muu on täysin turhaa, sopimukset ovat turhia. Euroopan unioni tässä on matkalla kohti kriittistä tilannetta. Haluaisin pyytää teitä kaikkia myöskin kantamaan moraalista vastuuta. Kiitos puhemies. Sitten maaliskuisen Euroopan neuvoston kokouksen tapahtuvat ovat kulkeneet nopeaa tahtia kaksi merkittävää tapahtumaa. Ensinnäkin iskut Brysseliin, Euroopan unionin pääkaupunkiin, ja toiseksi Alankomaiden kansanäänestyksen tulokset. Ensimmäisessä tapauksessa esittäisin kysymyksen, mitä puheenjohtaja aiotte tehdä, että toimi elinten turvallisuus ja niissä toimivien ihmisten turvallisuus tai kun siellä käy vierailulla eri edustajia, niin mikä on turvatason tilanne heidän kohdallaan. Se on hyvin tärkeää ajatella ihan hallinnollistakin työtä toimielimissä. Toiseksi Alankomaiden kansanäänestys ja sen tulos. Se on ongelmallinen, kun ajatellaan itäistä sivusta yhteisessä ulkoturvallisuuspolitiikassamme. Me tarvitsemme nyt jonkinlaisia uusia ajatuksia, miten käsitellä Venäjää. Ei vain pelkästään puhua yhteistyöstä Venäjän kanssa. Ei pelkästään voida suunnata katseita etelään. Vielä yksi asia. Se, että Puolan asioihin on hyvin raalla tavalla nyt puututtu

en tiedä, miten puheenvuoroni tulkattiin eri kieliin, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tulevaisuus on näyttävä, että on selvä yhteys olemassa kaikkien näiden asioiden välillä. Minäkin viittasin hallinnolliseen valmiuteen ratkaista nämä ongelmat terroriskujen jälkeen. Okay, thanks. And the next one, Mrs. Herra Lambsdorff seuraavaksi. Sorry. Thank you, Mr. Lambsdorff. niin, herra kylläkin, aivan. Hyvät naiset ja herrat, tässä pitäisi tarkastella karttaa ja sekin jo kertoo, että meidän täytyy kunnioittaa Turkkia. Turkki on ottanut kolme miljoonaa pakolaista. Me emme voi olla tarpeeksi kiitollisia tästä. No toisella vilkaisulla nähdään, että Välimeren reitti on jälleen avautunut. Ja nämä luvut, jotka herra Verhofstadt mainitsi, viittaavat myös siihen. Mutta meidän täytyy nyt toteuttaa tämä sopimus inhimillisesti ja tehokkaasti. Inhimillisesti tämä tarkoittaa sitä, että jokainen tapaus täytyy tarkastella erikseen. Ja myös Turkin täytyy ottaa tämä huomioon. Jäsenvaltioiden täytyy pitää kiinni sopimuksistaan. Mielestäni Saksa ei ole tässä toiminut. 70 000 virkamiestä löytyisi ja 300 on luvattu. Me tarvitsemme myös laillisia reittejä Eurooppaan, koska muuten tämä tragedia tulee jatkumaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Ovaregia. Merci Kiitos. Eurooppa haluaa sijoittaa enemmän poliisia kuin sijoittaa pakolaisia. Se kertoo aika paljon myös huippukokouksesta. Siinä ilman yksilöllistä tarkastelua ihmisiä vain palautetaan maahan, jossa ihmisoikeuksia on loukattu. Maahanmuuttajat eivät mukaan tarvitse kansainvälistä suojelua. Yhä enemmän siellä on lapsia naisia. YK on pakolaisasiantuntija todennut, että on parempi, että on sopimus kuin että ihmiset joutuvat vaaraan. Pakolaiskomissio on pitänyt tätä myös kyseenalaisena. Moni kansalaisjärjestökin, ja te kehtaatte puhua ihmisarvosta ja sen puolustamisesta. Teidän pitäisi olla häpeissänne. Tässä poljetaan oikeuksia ja sivutetaan yleinen mielipide. Näin lisätään populismin määrää. Me realistit katsovat maailmaa sellaisena kuin se on ja etsivät konkreettisia ratkaisuja, laillisia keinoja tulla tänne, ettei ihmisiä etetä kuolemaan välimerellä. Euroopan unioni on kaikkein rikkain alue ja sen täytyy nyt osoittaa solidaarisuutta, olla tämän kriisin arvoinen. Herra Terikabras. Kiitos puhemies. Minä puhun EFA-ryhmän puolesta, joka on myös tekemisen Turkisopimuksen kanssa ensinnäkään. Sopimus ei millään tavalla pakolaiskriisiä ratkaise. Sen sijaan, että tarvittaisiin ihmillisiä, oikeudenmukaisia eurooppalaisia ratkaisuja, jäsenvaltiot hyvin itsekkäästi panevat pään pensaaseen kriisiltä ja piiloskelevat myös kansan selän takana. Ja ikään kuin pakolaisilla mitä tekemistä Euroopan unionin kanssa, mutta me tiedämme, miten paljon inhimillistä kärsimystä on Turkin ja Syyrian rajoilla. Unioni olisi pitänyt esittää kunnanhimoista, yhdenmukaista lähestymistapa turvapaikka-asioihin, solidaarisuuteen ja taakkan oikeuksien jaon pohjalta. Toiseksi Turkki ei ole turvallinen maa pakolaisille. Se ei tarjoa perustakeitakaan pakolaisille. Sitä paitsi Turkki ei ole turvallinen maa edes omalle maa kansalaisilleen. Siellä jatkuvasti sorretaan kurdeja ja muita vähemmistöjä. Turkin hallituksen pitäisi lopettaa sensuuri ja kunnioittaa sananvapautta. Viimeiseksi, mutta ei vähimpänä, että sopimus on laiton, kun se on ikään kuin valtioiden ja hallitusten päämiesten julkilausuma, ja näin EU haluaa välttää vastuunsa oikeudellisesti. Tämä koskee myös perusoikeuskirjan määräyksiä. Siinä kierretään myös parlamentin toimivaltaa yhdessä olla päättämässä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa. Me haluamme, että parlamentti ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, jotta voidaan arvioida sopimuksen laillisuutta. Myös niiden päätösten pohjalta, joita siellä nyt on, ja viedä asia jopa tuomioistuimeen. Kiitoksia, rouva puhemies. There is a Teille on sininen kortti. Oletteko valmis vastaamaan? Oletteko valmis vastaamaan, herra Teri Cabras? Kyllä. Herra Funchulika. colleague. Hyvä kollega, niin kuin tänä aamuna tässä huoneessa sanottiin, sopimus Turkin kanssa ei ole täydellinen, mutta tässä kuitenkin nähtävästi on menty eteenpäin. No mitä nyt teidän mielestänne eh, Euroopan unionin pitäisi tehdä, jos sopimus vestetään niin kuin herra Erdogan totesi, että jos EU ei täytä vaati, eh, sitoumuksia, niin eh, Turkki voisi jättää sopimuksen huomiota koska tahansa. No siinä se kenkä puristaa, että aina kaikki on Turkin käsissä viime kädessä. Todennäköisesti me emme voi purkaa sopimusta, mutta Turkki kylläkin. Se osoittaa, että se on laiton, omituinen, mahdoton sopimus. And the next one, Mrs. Seuraava puhuja, Rova Ferrara. Grazie, president. Kiitos, puhemies. Me olemme tänään kuulleet tuskilta, että sopimus ei ole täydellinen että kaikki mahdollinen tehtiin, jotta voidaan ihmisoikeuksia kunnioittaa, mutta epäily edelleen on. Ja moni on ollut samaa mieltä tästä kuin jo herra Junckerkin. No, jos epäilyjä oli, ei olisi pitänyt näin tehdäkään, ei olisi kannattanut, koska on kyse ihmisoikeusepäilystä nimenomaan. On kyse epäilystä, jotka perustuvat tosiasioihin, historiaan, ihan viimeaikaisen historiaankin. Me tiedämme, että ratkaisuja tarvitaan. Ei ole todellakaan mitään täydellistä ihmeratkaisua, kuten herra puheenjohtaja totesi, mutta täytyy löytyä ratkaisu. Ja meidän mielestämme siinä täytyy huomioida myös Dublinin muuttaminen, siis todellinen rohkea muuttaminen, ei pelkästään se, mitä komissio sitten muutama päivä sitten, että me saamme humanitaarisia väyliä myös tänne. Ja meidän täytyy myös torjua laitonta maahanmuuttoa, mutta sitten tarvitaan laillisia vaihtoehtoja. Laillisia vaihtoehtoja tulee Euroopan unioniin. Ja täytyy Dublinia myös muuttaa. Lähtee siitä periaatteesta, että ensimmäinen maa, jonne ihminen on tullut, on vastuussa myös turvapaikkahakemuksesta. Ja jos näin voitaisiin muuttaa tätä, niin vältytään siltä, että yhdestä maassa ainoastaan tulee iso leiri pakolaisilla. Kynäkaasua on käytetty muun muassa Makedonian rajoilla nyt, ja siellä on jopa suunnattu lapsiin, ja siellä on pari tuhatta alaikäistäkin nyt yksin, ja Turkki on tuomittu turvattomaksi maaksi. Ja siksi tämä on hyvin katastrofaalinen saldo ajatellen myös sopimusta, kun ei siellä kunnioiteta inhimillisiä oikeuksia. Totta kai nyt vain on pystytetty muureja ja väylät vaihtavat paikkaansa, eivät häviä minnekään nyt. Yes. Sinne on tulossa jo 300 esimerkiksi Välimerellä eri väyliä kautta. Kalabriaan on tullut myös satoja. Eli meillä on nyt sellainen Eurooppa, jossa ei ole mitään ratkaisua saatu aikaan virtojen hallitsemiseksi. Meidän täytyy puuttua perimmäisiin syihin, sotiin, asekauppaan. Ja meidän täytyy myös tukea muita kansakuntia ja puuttua perimmäisiin syihin huomioiden kaikkien ihmisoikeudet. Kiitos. There is a blue card from Mr. Herra Vaigelilla on teille sininen kortti. Herra Vaigel. Spoštovana kolegica, ker zelo cenim... Arvoisa kollega, koska arvostan joitakin kollegoita teidän ryhmästä ja nämä analyyttisiä pohdintoja, niin kysyn teiltä, ja nyt tämä liittyy viimeisen lauseeseen, me puhumme tänään monista asioista liittyen tähän Turkin sopimukseen siitä, että tässä myöskin politiikka muuttuu, mitä tulee maan liittymisen Euroopan unionin ja myöskin muihin kysymyksiin liittyen. Eikö teidän mielestänne tässä keskustelussa meidän pitäisi myöskin puhua kriisin syistä, koska nämä syyt tälle humanitaariselle katastrofille, me emme ole humanitaarisia asiantuntijoita, vaan me olemme poliitikkoja. Meidän pitäisi myöskin käsitellä näitä syitä. Olemme poliitikkoja. Meidän täytyy löytää poliittisia ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Emme ole mikään vapaaehtoisten hyvän tekijöiden järjestö. Meidän täytyy tarjota ratkaisukeinoja. Pari vuotta me olemme niitä esitelleet myös ihan konkreettisia, myös lainsäädännössä. Eivät ne tule mistään kansalaisjärjestöstä. On kyse inhimillisistä käytävistä, täytyy puuttua asekauppaan konfliktialueilla, niitä kulkee Euroopankin kautta. Mielestäni ne ovat ihan konkreettisia ehdotuksia, jotka iskevät nimenomaan perimäisiin syihin, jotka ovat johtaneet ihmisvirtoihin, pakolaisvirtoihin. Maahanmuuttovirtoja on aina ollut ilmiönä, mutta yksi asia on, että ihmisiä tulee vapaaehtoisesti, toinen on se, kun tullaan sotien takia, ja siinä me olemme kanssa rikollisia. Mr. Herra Bey seuraavaksi. 18. maaliskuuta kansleri Merkel ja muut, jotka kutsuvat itseään neuvottelijoissa tässä sopimuksessa, myöntyivät kaiken sultani Erdoganin vaatimuksen. Nämä uusottomaaniset farsit ja johtajat, jotka ovat johtaneet meidän maantereemme ajelehtivaan tilaan, allekirjoittivat avoimen sekin palomiespyromaani Turkin kanssa. Kolme miljardia euroa, jotka on Turkille jo myönnetty, on kaksinkertaistettu veromaksen kustannuksella, mutta vielä pahempi on se, että Turkilla on hämäriä suhteita Isiksen kanssa ja antaa myöskin salakuljettajien toiminnan kukoista ja näin 80 miljoonaa kansalaista pääsee vapaasti Schengenin alueelle. Tästä syystä komission jäsen Avramopoulos pyysi meiltä eilen että sopeutumisen uuteen ihmisten liikkumisen aikakauteen. Ensimmäinen heinäkuuta Slovakia on Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Robert Fico, pääministeri, kertoi, että tässä on kyse Euroopan rituaalista itsemurhasta. Ja hän on havainnut, että meidän utopiamme monikulttuurisesta maailmasta on epäonnistunut. Epitodeios. Herra Epitodeios seuraavaksi. Kiitos rouva puhemies. Sopimus EUn ja Turkin välillä on nostanut suuria odotuksia, mutta se tulee epäonnistumaan, koska Turkki ei ole valmis käsittelemään ihmissalakuljetuskysymystä. Nämä veneet lähtevät aamuvarhaisella Turkista, mutta Turkin rannikkovartiosto aloittaa työnsä vasta kello 11. Eli miten on mahdollista, että ylipäätänsä nähdään nämä salakuljettajien veneet? Lisäksi Turkilla on satoja tuhansia väärennettyjä passeja, joita se on annettu antanut muun muassa pakistanilaisille. Ja kun nämä henkilöt palautetaan, niin he huomaavat, että nämä ovatkin väärennettyjä passeja ja lähettävät sitten nämä henkilöt takaisin Kreikkaan. Lisäksi monet laittomat maahanmuuttajat eivät hyväksy sitä, että Kreikka olisi turvallinen kolmas maa. He haluavat jäädä Kreikkaan ja aiheuttavat siellä ongelmia. Tässä täytyy vaatia, että Turkki pitää kiinni sopimuksesta ja että mm, sitten Turkki ei vielä saa lisää kolme miljardia euroa. Kiitos puhemies. Hyvät puheenjohtajat, tämä on hyvin tunnepitoinen keskustelu, kuten me olemme jo nähneet tähän asti. Niin, se oli myös ennen huippukokousta maaliskuun täysistunnossa. Me tiedämme, miksi tarvitsemme sopimuksen, koska me olimme menettämässä otteemme ulkorajoistamme. Vaarana oli, että olimme jälleen ottamassa käyttöön sisärajojen valvonnan. Turkisopimus on hyvin hankala sopimus. En tiedä, minkälaisia logistisia ja oikeudellisia haasteita siihen liittyy. Mutta kyllä tästä on selvää apua tulossa myös pakolaisille Turkin maaperällä. Energiat tilanteet vaativat myös ennennäkemättömiä toimenpiteitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän Euroopan unionissa pitäisi luopua arvoistamme. Sen jälkeen, mitä päätettiin Maltan huippukokouksessa marraskuussa, niin ilmeisesti on tulossa sopimuksia muitakin maiden kanssa, koska kansainväliset ratkaisut ovat ainoat oikeat ratkaisut. Olen kiitollinen myös yhteisymmärryksestä terästeollisuuden osalta. Siihen liittyy suoraan 300 000 työn paikkaa ja välillisesti enemmänkin. Sen asema on tärkeä myös minun maassani Puolassa. Myös maatalousmarkkinoilla tilanne on hyvin hankala, varsinkin maitomarkkinoilla. Sitten kaasun toimitus, varmuus ja läpinäkyvyys kansainvälisessä energiapolitiikassa. Next one, Mr. Fleckenstein. Herra Fleckenstein seuraavaksi. Frau Präsidentin, liebe Rouva puhemies, hyvät kollegat, mehän olemme yksimielisiä sopimus Turkin kanssa on ainoastaan osa ratkaisua. Mitä maahanmuuttokysymyksiin tulee, niin Turkki on tärkeä kumppani, mutta me kuitenkin kannamme edelleen vastuun täällä Euroopan unionissa. Eilen me hyväksyimme oma aloite mietinnön suurella enemmistöllä, josta käy ilmi, mitä me haluamme. Me haluamme enemmän eurooppalaista solidarisuutta, me haluamme enemmän laillisia maahanmuuttoreittejä, me haluamme uudistaa Dublin-järjestelmän ja varmistaa Schengen-järjestelmän. Ja tämä on varmasti etualalla työssämme. Turkki-sopimus voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, jos ehdot on täytetty. Ja siksi tässä on kysymys myös hallinnosta ja konkreettisesta työstä, jotta se voi toimia. Jos ei voi jättää turvapaikkahakemusta, niin sitten ei myöskään voida poistaa maasta. Tässä on kysymys siitä, miten me tuemme kreikkalaisia kollegojamme. Herra Lambsdorff, en oikein pidä siitä, että valitellaan aina, että hallitus ei toimi mutta eikö tässä nyt muualta voisi löytyä lisää virkamiehiä, joita voitaisiin lähettää Kreikkaan. Mutta jos jäsenvaltiot eivät tähän ole mm, taipuvaisia, niin ne täytyisi ehkä löytyä sitten jostain muualta. Me tarvitsemme pragmaattisia ratkaisuja. Kuvat, joita me olemme nähneet Idomenista, ne eivät ole hyväksyttäviä. Ja mielestäni meidän täytyy toimia. Pyydän anteeksi, minun täytyy nyt olla hieman tiukempi ajan suhteen. Täällä on sininen kortti eh, herra Ropelta. Hyväksyttekö sen? Okay. 30 sekuntia, olkaa hyvä. Pirmininkė, gerbiamas kolega, norėčiau paklausyti dėl problemų vykdant valstybės Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kysyä näistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden sitoumuksista. Meidän viranomaisemme ovat käyneet pakolaisleireillä, mutta kukaan ei halunnut lähteä tuonne Baltian maihin. Oletteko sitä mieltä, että me nyt sitten, että meidän on pakko ottaa noita pakolaisia vastaan? En oikein pidä teidän sanavalinnoista. Ei tässä mistään pakosta ole kysymys vaan kysymys on siitä, että 28 jäsenvaltiota tekee yhteistyötä Euroopan unionissa. Ja sitten ei haluta ja jakaa taakkaa. Tämä koskee teidän maatanne, niin tämä koskee kaikkia maita, myös Saksaa. Mutta meidän täytyisi Euroopan parlamenttina pitää tämä kuitenkin mielessä. Kiitos. Thank you, sir. Tämä on siis kaksisuuntainen tie. Kiitos. Rouva Trebesius. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Huippukokouksessa maaliskuussa EU lähti tuon Saksan painostuksen tielle. Rova Merkel on tuosta tervetulopolitiikastaan siirtynyt hiukan muualle ja hän haluaa, että Turkki pakolaisvirtoja ryhtyy hoitamaan ja ja myöskin Turkin eh, pääministeri on vaikuttanut Saksan mediaan. Sen sijaan, että arvojamme eh, puolustettaisiin, niin Rova Merker vaikenee. Hänen oma uransa riippuu Erdoganin hyvästä tahdosta ja nyt nähdään kyllä selkeästi, missä Rova Merkerin prioriteetit ovat. Olisi Euroopalle parempi, jos se hoitaisi ulkorajojensa suojelun itse meidän pitäisi lähettää tämän mantereen ihmisille se selkeä viesti, että pystymme toimimaan itse, että myöskin pidämme arvoistamme kiinni, emmekä anna niitä neuvotteluissa pois. Ja näin myöskin pakolaisten hoitaminen alueella olisi helpompaa ja edullisempaa. Meidän ei pitäisi olla riippuvaisia ainoastaan Turkista, vaan myöskin neuvotella Jordanian ja Libanonin kanssa. Thank you, Madam Kiitoksia, Rova Intfeld, minuutti. Kiitos puhemies. Totta kai meidän pitäisi neuvotella ja tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa, mutta ei se tarkoita sitä, että ulkoistetaan ongelmat. Neuvotteluja käytiin kahden yhtäläisen vallan kesken, mutta EU on heikko, kun emme pysty ratkaisemaan omia ongelmiamme ja Turkki on siihen tarttunut. Pitäisi oppia aikaisemmat. 2010 kävimme neuvotteluja Gaddafin kanssa sopimuksesta, että pakolaiset pysyisivät siellä, eikä sekään kauhean suuri menestys ollut. Herra Weber puhui täällä, että on saanut no, järjestystä ja lakia, oikeutta järjestystä aikaa, mutta ei se nyt minun mielestäni näin ole, kun me kuulemme ihmisistä, jotka lykätään takaisin Syyriaan pakolaisina ja ei minkälaista vastausta ole saatu neuvostosta tai jäsenvaltioilta. Mielestäni tämä on häpeällistä, että kun tämä manner on kaikki vaurain, rikkain, vapain maailmassa, että me täällä sitä siedämme, emmekä pysty itse vastaamaan tähän tilanteeseen. Lopuksi jatkuvasti puhutaan omista arvoista, että nyt maahanmuuttaja pitää omia meidän arvomme, mutta pidetäänpä kiinni nyt niistä omista arvoistamme, niin että pakolaiset voivat hyväksyä olossa elää. Thank you. I do regret... Kiitos. Olen pahoillani ja joudun keskeyttämään teidät, mutta haluan olla oikeudenmukainen kaikkia kohta. Herra Papadimoulis seuraavaksi. Tamatiste epitelus nadi. Kiitos. Herra Weber, teidän ei pitäisi loukata Kreikkaa. Herra Erdogan vangitsee journalisteja. Hän ei toteuta sopimusta. Ja te täällä arvostelette Tsiprasia. Ja Unkari ei ole ottanut yhtään pakolaista, mutta te kuitenkin täällä vain tuomitsitte herra Tsiprasin. No, te varmasti näette unta jo herra Tsiprasista. Kreikan kansa on ylpeä. Me olemme todellakin te- hoitaneet historiallisen tehtävämme. Herra Tusk ja herra Juncker, tekin tiedätte, että tässä täytyisi todellakin ottaa myös syyskuun päätökset huomioon, mutta te olette työntäneet koko taakan Kreikan harteille. Kreikalla on tässä valtava vastuu tästä tilanteesta. Kansalaiset tarvitsevat enemmän apua, enemmän solidaarisuutta. Kiitos. Seuraavaksi eh, edustaja Sargentini. Dank u, voorzitter. Kiitos puhemies. Jos ihmisiä vangitaan, he eivät enää voi huolehtia itsestään, heitä täytyy pitää huolta, heille täytyy antaa ruokaa, heille täytyy antaa terveydenhoitoa, täy, heidän lapsiaan täytyy suojella. Mitä 28 pääministeri on tehnyt? On tehnyt Turkki-sopimus ja sovittu karkoittamiseksi. Ja sitten pakolaisia suljetaan Kreikan saarille. Heillä ei ole tarpeeksi ruokaa. Nämä leirit ovat aivan liian täynnä. Siellä ei ole riittävästi ruokaa, ei lääkäreitä, ei asianajajoja. Ja kun nyt pääministerit tekivät tämän päätöksen, heidän olisi pitänyt myös sitten äh, hoitaa siihen liittyvät kysymykset, eikä vaatia sitä nyt komissiolta. Ja tässä täytyy toki pitää kiinni myös demokraattisesta valvonnasta. Pitääkö nyt sitten Kreikan pitää huolta äh, näistä kysymyksistä? Mitä näille ihmisille tapahtuu ilman ruokaa?

toivon että teiltä tulisi sellainen kolmen kohdan lista mitä eu n tulee tehdä ja eu n jäsenvaltioiden jotta kaikki sujuu hyvin ja oikeudenmukaisesti. Kiitos puhemies. Minulla on yhden kohdan suunnitelma, eli kolmansista maista uudelleen sijoitus kunnolla – että saada laillisia väyliä Euroopan unionin, mutta kun kuulitte minun kritiikkini, nyt ei liittynyt siihen, mitä Erdogan sanoo tai mitä Turkki tekee, vaan mitä me emme tee, mitä me jätämme tekemättä. Ja, ja siellä keskuksissa on kyllä ihan kunniallisia ihmisiä auttamassa. Thank you for one and a half. Kiitos. Herra Paksas. Kiitoksia, puhemies, arvoisat kollegat. Kuukausi on nyt kulunut eurooppalaisen huippukokouksen jälkeen. Aika on ollut melko lyhyt, mutta kyllä tässä nyt nähdään jo, mihin suuntaan ollaan menossa. Sopimuksen pohjalta joitakin satoja laittomia pakolaisia on lähetetty takaisin ja joitakin sotapakolaisia on sitten tasoitettu Euroopan. Tsekin tasavalta vastustaa näitä jako kiintiöitä. Näkymät eivät ole myönteiset. Vaikka me saisimme ongelman hoidettua, niin ei sitä kuitenkaan pitkään aikaan vielä saada ratkaistua. Me tarvitsemme rohkeita ratkaisuja. Ulkorajat täytyy sulkea. Laitonta pakolaisuutta ei, eivät jäsenvaltiot saa hyväksyä ja kiintiöistä täytyy päästä eroon laittoman pakolaisuuden ongelmat voivat aiheuttaa myöskin taloudellisia ongelmia. Me, meidän täytyy täytäntöönpanna komission, komissionin puheenjohtajan suunnitelma mahdollisimman nopeasti ja täytyy myöskin ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin suunnitelman täytäntöönpanemiseksi. Nämä tässä ei todellakaan tarvita enää mitään lisätalousongelmia tässä tilanteessa. Jäsenvaltioiden täytyy toimia joustavammin ALVn kohdalla. Kiitos. Kiitoksia herra Salvini seuraavaksi. Grazie presidente. Kiitos puhemies. Ties monettako kertaa tästä keskustellaan ja ties monettako kertaa osoitetaan, että Eurooppa ei ole olemassa että se perustuu väärään rahaan ja joku haluaa tuoda miljoonia uusia orjia tänne sitä, paitsi täällä palasissa puhutaan ihmisoikeuksista ja, ja sitten tehdään sopimuksia Turkin kanssa, annetaan 10 miljardia jopa maalle ja se kuitenkin kieltää mili, puolentoista miljoonan armenialaisen kansan murhan sata vuotta sitten ja sotilaallisesti miehittää osaa itsenäistä valtiota ja täällä sitten haluaisitte sitten vielä, että Turkki tulisi jäseneksi ja siinä muutettaisiin maantiedettä, historiaa ja kulttuuria. Joku haluaa jopa, että turkin kieli tunnustettaisiin viralliseksi kieleksi Euroopan unionissa. Hullutta ja hullutta. Italiaan on tullut laittomia 20 000 ensimmäisen, ensimmäisen kuukauksen aikana. Ja, ja siellä ja oikeastaan varsinaisia pakolaisia on vain alle 5 prosenttia. Jos tämä nyt on se Eurooppa, jota te haluatte, niin minä ajattelen niitä 20 miljoonaa työtöntä, joista kukaan ei kanna huolta. Thank you. I now call Mr. Papadakis for one... Edustaja Papadakis, onko hän paikalla? Kyllä, olkaa hyvä. Kiitos. Tässä nyt vain taistellaan yritysvoitoista ja tässä pyritään vain sitomaan Eurooppa Syyrian eh, imperialismiin. Ja tässä vielä mm, palkitaan Turkia. Tässä puhutaan solidaarisuusta. No mitä tämä eh, pöytätennispeli pakolaisilla on? Mitä solidaarisuutta se on? Tässä täytyisi tässä on korvattu Geneven sopimus Euroopan unionin epäinhimillisillä toimilla. Miksi, herra Weber, te aina sekoitatte poliittiset identiteetit, te puhutte eh, kommunisteista ja Sirisasta, mutta Sirisa on uusi sosiaalidemokratia Kreikassa. Sirisa jopa hyväksyy Euroopan unionin sopimuksia ja tukee Naton toimia Egean merellä. Kreikan kommunistinen puole on ryhtynyt vaatinut lakkoa, jotta voitaisiin vastustaa hallituksen toimia. madame la présidente kiitoksia kovasti puhemies minä muistan että viime vuoden lopulla puheenjohtaja juncker totesi että nyt täytyy kiireisesti löytää ratkaisua ennen kuin kevät saapuu ja yhä enemmän ihmisvirtoja. Turkin kanssa tehty sopimus ainakin nyt on olemassa, mutta työsarkaa riittää. Tänä päivänä Turkki on tässä herrana pelissä ja käyttää hyväksi EUn heikkoutta. Maaperällä sen näkee, miten huonosti toimii ja mitä puutteita on Ateenan turvapaikkamenettelyssä. Kreikka on kärsinyt tästä valtavasta määrästä, puolesta miljoonasta pakolaisista turvapaikkahakemuksista ja todellakin ei ole riittävästi henkilöstöä paikan päällä. Asiantuntijoita ei myöskään jäsenvaltiosta ole tullut. Ei pidä lapsenuskoinen. Presidentti Erdogan ei on myös nostanut panoksiaan. Viime torstaina hän muistutti, että Turkki ei aio sopimusta noudata omalta osaltaan, jos Euroopan unioni noudata omaa osuuttaan, viitaten myös viisumivapauslupauksen, jota liian nopeasti tarjottiin Turkille. Se, että jotkut johtajat eivät kanna vastuutaan, on myös skandaalimaista. Ranska ei liikana mihinkään kansleri Merkel joutuu yksin neuvottelemaan Turkin kanssa, mutta ei saa unohtaa yhtä toista tärkeää asiaa, nimittäin työttömyyttä vastaan käytävä taistelua. Puhun tässä terästeollisuudesta. Ei pidä erehtyä tässä. Ei ole kyse sellaisesta teollisuudesta, joka on menettämässä asemia ja sen puolustamisesta, vaan meidän täytyy pystyä saamaan tuotteita kilpailukykyisin hinnoin markkinoilla. Siksi täytyy nopea, erittäin nopeasti toimia, jotta voidaan torjua myös polkumyyntiä ja veroja ja ryhtyä nopeasti menettelyihin. Ähm, Um, Rouva Meidän tulisi huomata, että sopimus Turkin kanssa on parhaassakin tapauksessa ainoastaan väliaikainen ja ristiriitainen ratkaisu. Se, mitä me todellakin tarvitsemme, on eurooppalaisia välineitä, jotta saamme tilanteen haltuun omalla alueellamme mutta näiden täytyy olla standardimme mukaisia. Tämä tarkoittaa selkeitä prioriteetteja, jotka ovat myöskin neuvottelupöydällä ajatellen komission viimeaikaisia ehdotuksia. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy varmistaa, että tarjoamme eurooppalaisia turvapaikkoja eurooppalaisten standardien mukaan. Toinen on se, että me sopeutamme kaupunkimme, jotta voimme välttää gettoutumisen sosiaalisen kohesion takia, mutta myöskin tässä täytyy turvariskejä vähentää. Ja me tarvitsemme myöskin eurooppalaisen rajajärjestelmän. Tämä ei ole mikään aita, vaan tämä on verkosto, jonka tulisi auttaa uudelleen sijoittamisjärjestelmässä, jotta voidaan hyvällä tavalla asia hoitaa eurooppalaisten viranomaisten toimesta. Eurooppalainen riippumattomuus on tässä riskinä. Meidän ei pitäisi pelätä tehdä tätä työtä, vaan tämä on voimakas konsepti. Useimmat kansalaiset ymmärtävät, että meidän täytyy mennä kohti uutta aikakautta ja saada su- suverenisuutta omille alueillemme ja omien standardiemme mukaan ja tämä pitäisi nähdä myöskin suurena sijoituksena, joten valmistautukaamme tähän uuteen vaiheeseen. Äh, Kiitos herra Alla, Halla-aho. Puhemies. Päätelmässä todetaan, ja nyt lainaan sitä, että on useita ehdotuksia olemassa tähän kriisiin, ja ne ovat tuottaneet tuloksia kovin toiveikasta kuitenkin, kun ajatellaan yhteisiä toimenpiteitämme. Ajatellaan uudelleen sisäisiä siirtoja, joka ei ole toiminut ollenkaan. Yksipuoliset päätökset yksittäisessä jäsenvaltiossa oikeastaan ovat vähentäneet maahanmuuttajien määrää tai ainakin suunnanneet virran muualle. Erityisesti viittaan siihen, että sisärajatarkastukset on otettu käyttöön ja tai on luovuttu vetotekijöistä. Ennen kaikkea olen kiitollinen siitä, että turvapaikanhakemuksia ei käsitellä, jos henkilöt tulevat Turkista. Minä ihmettelen kovasti, miksi näin ei ole käytössä jo sisärajoilla Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you for one minute, Mr. Talitska. Ratelitska. Kiitos puheenjohtaja Tusk olen samaa mieltä Turkin sopimuksesta myös liittyen kriittisiin huomioihin, mutta miten me valvomme toimenpanoa Turkin puolella, miten me arvioimme toimenpanoa ja miten me analysoimme ja miten me vedämme johtopäätökset. Puheenjohtaja Juncker, kaksi huomiota yksi liittyy maahanmuuttoon. Te olette pyytäneet ohjeita poliittisilta ryhmiltä aivan oikein. Mielestäni komission ehdotuksessa on paljon hyödyllisiä ja tehokkaita elementtejä ja pohjaan kommenttini näihin niitä, ne täytyisi toimeenpanna nopeasti ja tehokkaasti ja näin me voimme yhdistää Euroopan unionin. No sitten Kiinaan liittyen äh, huomio. Oikeudenmukainen kilpailu kyllä, mutta Kiina ei edusta sitä ei terästeollisuudessa, ei pakkausteollisuudessa. Meidän täytyy käyttää meidän kauppavälineitä ja toimia nopeammin. Kiitos. One minute, Mr. Huntes. Herra Huntes Hyvät naiset ja herrat, sopimus Turkin ja EUn välillä on musta sivu Euroopan unionin historiassa. Tämä on äh, kamottava niille, jotka sen ovat allekirjoittaneet. Euroopan unioni selkeästi tässä haluaa poistaa ongelman, josta se on itse vastuussa, eikä se tässä huomioi sitä, että Turkki polkee jaloillaan ihmisoikeuksia. Geneven ja tässä on myöskin Geneven pakolaiskomissio uhrattu tämän alttarilla. Makedonian poliisi myöskin polkee ihmisoikeuksia, pakolaisten ihmisoikeuksia rajoilla. Ja nyt sitten tarkoituksena on avata vielä lisää näitä liittymis, liittymislukuja myöskin Kreikan ilmatilan Turkin puolelta ja, ja myöskin kaikki no, toime, nämä toimenpiteet jatkuvat myöskin tuo talousalueella. Todellakin Euroopan, Euroopan johtajat ovat nyt tässä äh, puhu, puhuneet ainoastaan Erdoganin suulla tässä pakolaiskriisissä. Lunacek. Kiitos puhemies komission neuvoston puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, tämä sopimus Turkin kanssa, Turkin kanssa ei ole ratkaisu. Me karkoitamme pakolaisia ja sitten osittain Turkki ö, siirtää heitä eteenpäin Syyriaan. Meidän täytyisi kantaa vastuuta ja tämä ei ole Euroopan arvojen mukaista. Meidän täytyy ottaa kritiikki vakavasti ja meidän täytyisi perustaa tällainen ad hoc ryhmä, jossa on edustajia ja asiantuntijoita kansalaisyhteiskunnasta tarkastellaksemme, mitä oikeasti tapahtuu. Me tarvitsemme eh, va- eh, varmoja reittejä, turvallisia reittejä ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että jakoa ei tulisi tapahtua, Solidarisuus ei ole yksisuuntainen tie. Kaikkien täytyy ottaa pakolaisia vastaan. Haluaisin sanoa myös jotain äh, Itävallasta. Täällä on puhuttu virkamiesten vaihdosta, mutta mitä äh, Brennerin rajaan tulee, se on nyt taas suljettu. Vaikka se oli välillä jo auki, niin tässä todellakin äh, on syntynyt tilanne, jota ei voi hyväksyä. Kyllä nämä rajat täytyy pitää auki. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Lundgrenille, e, niin koska meillä on hieman kiire, niin en hyväksy enää sinisiä kortteja. Toivottavasti ymmärrätte tämän. Ja sitten meillä saattaa olla hieman ongelmia myös e, menettelyn kanssa ilman puhujalistaa. Mutta herra Lundgren, teillä on minuutti. Kiitos puheenvuorosta. Poliitikon tärkein tehtävä on ajaa oman maan etua. Siksi minä en ole täällä eurooppalaisena vai ruotsalaisena. Siksi minä vastustan tätä idiotia, jota täällä harjoitetaan parlamentissa, että minut Ruotsini otetaan mukaan tällaisen korruptoituneeseen rakennelmaan, kun nyt on epäonnistuttu valvontarajoilla ja se, että on tullut elintason pakolaisia, niin panikki ratkaisun sen, että jotain tehdään. Nyt on kyse maasta, joka loukkaa ihmisoikeuksia, joka ei takaa sananvapautta ja demokratian oikeuksia. Ja, ja, ja sinne panna nyt veromaksajien rahoja epäonnistumisen tueksi. Me haluamme maan EU-hun, joka ei edes kuulu Eurooppaan, vaan Aasiaan. Mitä hulluja te oikein olette? Te haluatte nyt tuplata koko Euroopan ja politiikalla, josta ei vielä ole mitään hajuakaan. Minute, De Graaf. Herra De Graaf. Sorry, could you... laittaa mikrofonin päälle? Voorzitter, visum... Puhemies, se, että turkkilaiset pääsevät tänne vapaasti, eh, jäsenyys Euroopan unionin kanssa, tämä on sopimus ja tässä hyväksytään myös kansanmurha Turkissa, neuvottelut ISN kanssa ja tätä kautta tulee myös enemmän pakolaisia, enemmän köyhyyttä, eh, enemmän islamilaisia Ja me olemme kansan ääni ja me sanomme kansalaisten äänellä, nyt riittää. Tämä Sopimus on huono, rajat täytyy laittaa kiinni ja pakolaiset lähettää takaisin. Kiitos. Eh, herra González Pons. On helppo ajaa ihmisoikeuksia, kun Välimeren toisella rannalla ongelmia, mutta vielä vaikeampaa meidän kohdallamme. Totta kai pakolaiset täytyy ottaa kunnon tiloissa vastaan, mutta täytyy miettiä myös menettelevän ihmisiä. Vuosi sen jälkeen, kun meillä on ollut kriisi päällä, me etsimme ratkaisuja, joita ei ollut olemassa aiemmin. Saksassa, Kreikassa tehdään koko työ. Euroopan vihollisia eivät ole ne, jotka tulevat kumiveneillä tai ovat meidän rannikoelämä. Euroopan viholliset ovat ne, jotka hyödyntävät pakolaisia ja naureskelevat aina, kun me luovumme meidän periaatteistamme. Euroopan vihollisia ovat ne, jotka luovat pelkoa, eivät ne, jotka pelkoa pakenevat. Turkin, Turkki on osa ratkaisua, mutta ei ainoa ratkaisu. Ihmisoikeudet ei ole jotain kaupankäyntitavaraa. Niihin on uskottava aina tai ei ollenkaan. Ja nyt olemme avaamassa ovet ehkä köyhille, olemme sulkemassa ovet köyhiltä syyrialaisilta avaamassa ne rikkaille turkkilaisille. Meidän täytyy olla eurooppalaisia ja solidaarisia, sillä on oma hintansa tietysti, mutta jos sillä hintaa on, niin silloin täytyy olla solidaarinen nimenomaan ja sitten täytyy osoittaa hyvää esimerkkiä. Suuri osa Euroopasta ei ole sellainen, joka voisi läksyttää muita jäsenvaltiot voisivat kyllä tässä tapauksessa oppia aika paljon komission tekemästä työstä. Thank you. And now... Kiitos. Puolitoista minuuttia, Rova Guillaume. Kiitoksia. Sopimus Turkin kanssa, niin onko se tyydyttävä vastaus on, että ei se mitä nyt sovittiin, Tämä on ikään kuin lahja ja Kyllä paperilla se on täysin yhteen sopiva kansainvälisten lakien ja EUn kanssa, mutta paikan päällä tilanne ei ole sama. Kun ajatellaan nyt tätä mekanismia, niin kyseessä on siis ensimmäinen, ensimmäinen turvallinen kolmas maa ja, ja tässä maassa ei ole kuitenkaan tämä turva ei toimi ensimmäiset vaikutelmat tällä hetkellä ovat sellaiset, että asiat eivät siellä toimi. No uudelleen pala- palautusjärjestelmä on sellainen, että tässä täytyisi tutkia ihmiset yksittäin ja sopimus ei pysty kuitenkaan takamaan näitä asioita. Jos tässä pyritään vähentämään pakolaisvirtoja, niin kyllä sitten toiset toiset paikat tulevat avautumaan, esimerkiksi Italia ja Malta ja myöskin Ukrainan kautta ihmisiä tulee. Tämä sopimus on myöskin sellainen, että sitä ei pystytä valvomaan Euroopan tasolta ja kritiikki myöskin täytyy kuulla tässä on kyllä, itse suhtaudun erittäin varauksella tähän sopimukseen, mutta ei, ei ollut mahdollista saada mitään vaihtoehtoa aikaiseksi, koska solidaarisuutta jäsenvaltioiden taso, taholta ei tähän herunut. For one minute, Mr. Van Dalen. Van Dalen. Voorzitter. Puhemies. Trojan hevonen tulee Ankarasta. Tämä sopimus ei toimi parisataa pakolaista on Euroopassa, parisataa on takaisin Turkissa, mutta kuitenkin Italiaan tulee valtavia pakolaisvirtoja. Ja sitten Turkissa on päätetty, että turkilaiset saavat viisumivapauden ja saavat liittyä Euroopan unioniin. Tätä kautta Trojan hevonen tulee nyt Euroopan unioniin. Juncker ja Timmermans ovat menettäneet minun luottamukseni. Viisi päivää kansan äänestyksen jälkeen. Nyt ukrainalaisillakin on vapaa matkustusmahdollisuus. Meidän täytyy auttaa ainoastaan niitä, jotka todella ovat avun tarpeessa. For one minute, Madame Desarnes. Desarnes. Totta kai täytyy vuoropuhelua käydä Turkin kanssa, jotta voitaisiin edes päästä e- ihmiskauppiasta eroon. Mutta millään muotoa se ei saa jotta siihen, että me kahden omaa vastuutamme. Me emme voi antaa turvakoikeuden määräämistä toiselle maalle. Meidän täytyy kantaa tämä vastuu oikeuden toteuttamisesta ja uudistaa vihdoinkin Dublin ja tarjoa laillisia väyliä syyrialaisille pakolaisille – kuten Kanada on hiljattain tehnyt. Eurooppa ei myöskään voi delegoida rajavalvontansa muille, vaan me tarvitsemme raja- ja rannikkovartioston. Meidän täytyy ulkorajoilla tarkastukset suorittaa järjestelmällisesti kaikkien kohdalla. Eurooppa ei myöskään voi delegoida omaa kykyään olla painavassa asemassa Syyrian ratkaisua etsittäessä. Siinäkin meidän painoarvo pitää olla enemmän ja kantaa siinäkin täysi vastuunsa. Kiitos. For one minute, Madam Michels. Rouva Michels. Frau President. Arvoisa puhemies, hyvät puheenjohtajat. 27 hallitusta vaatii Kreikalta toimimaan siten, ikään kuin Turkki olisi turvallinen kolmas maa. 27 valtion johtaja katsoo toisaalle, kun lääkärit hoitavat ihmisiä Idomenissä, joita Makedoniassa on kumiamuksilla ammuttu. Eli tämä on nyt se tulos näistä diileistä, joista tänään puhumme. Vaikka tässä kreikkalaiset ovat toimineet solidaarisesti, samoin aktivistit kaikkialta Euroopasta, Kreikassa kuitenkin eh, tämä eh, ihmisten, eh, ihmisten tilanne siellä on sellainen, että ihmisoikeusyleissopimuksen mukaan se on kestämätön. Tämä sopimus sementoi asian eikä sillä saatu aikaiseksi puitteita sille, että Geneven pakolaisyleissopimus astuisi taas voimaan. Nyt täytyy tarkistaa tämä epäonnistuminen että Euroopalta ei tulevaisuutta ja sielua näin ryöstettäisi. eu sopimus ei ole ratkaisu, vaan osa ongelmaa. Ja myös tässä pitäisi löytää rauhanomaiset ratkaisut Turkille ja kurdikysymykselle. Kiitos. Edustaja Eriksson. Uh, Kiitos puhemies. Minä puhun ruotsia äidinkieltäni. Ruotsissa meillä on sanonta, jonka mukaan miten sitä, sitä sitten kääntelee ja vääntelee, niin aina se tulee vastaan sen, mikä taakse niin että sen edestä löytää. Ja kun tässä nyt katsellaan tätä strategiaa, jota neuvoston komissio ovat esittäneet, että pitäisi tehdä sopimuksia, että virta voidaan sulkea, niin sehän tarkoittaa, että virrat hakevat toisen paikan ja sitten ehkä seuraava askel on Libyassa. Siinä palataan oikeastaan niihin kriiseihin, synteihin, joten myötä me olemme luoneet myös kriisin Libyassa, kun siellä ei ole toimivaa valtiota olemassa. No, mitäpä komissio ja neuvosto suunnittelevat Libyan toimintakyvyn hyväksi, niin että siellä voitaisiin hoitaa omien ihmisten asiat ja myös sinne tulevien asiat. Se, että Turkin kanssa vain lähetellä ihmisiä edes takaisin, kyllä meidän pitää suurempi vastuu kantaa muistakin väylistä niiden ihmisten osalta, jotka tänne tulevat. Atkinson, one minute. Rova Atkinson minuutti. Viime viikolla Frontex-rajavalvojat pukeutuvat poliisiksi ja veivät pakolaisia Kreikasta. Samanaikaisesti 200 pakolaista palautettiin, 300 tuli Kreikkaan. 5000 on salakuljetettu Kreikkaan ja sopimuksen jälkeen. Miten tämä seuraava pakolaistsunami pysäytetään? Meidän täytyy valvoa rajojamme. On huolestuttavaa, että Ison-Britannian rajavalvojat osallistuvat tähän Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvontaviranomaisilla on viisi venettä, muilla satoja, mutta kuitenkin rajat ovat haavoittuvaisia ja tässä käytetään todellakin veronmaksajien rajoja. Tässä olisi voitu ostaa lisää rajovalvontaveneitä, jotta meidän maamme olisi ollut turvassa. For one and a half minutes, Madam Gardini. Rova Gardini Kiitos. Me olemme tässä keskittymässä nyt Turkki-EU-sopimuksen ihan oikeutetustikin, mutta me puhumme kuitenkin asiasta, joka varmasti olisi kyllä voinut parempikin, että voidaan väylät sulkea. Mutta me tiedämme, että väylät vaihtavat paikkaansa. Minä italialaisena haluan sanoa, että olen erittäin huolestunut, koska italialaiset ovat tässä eturintamassa. On merkkejä jo siitä, että on tulossa uusia suuntauksia suoraan kohti Italiaa. Albaniassa poliisi on osoittanut, että siellä on monia ihmisiä valmiita lähtemään. Muillakin väylillä on tämä nähty, ehkä Kreikan ja Turkin kautta. Ja sitten Välimeren rintama, joka on vielä huolestuttavampi. Jo pelkästään maaliskuussa on siellä 4000 pelastettu Välimerellä. Näitä tietoja tulee Saksan tiedustelupalvelulta, että olisi 200 000 jopa Libyan rannikolla tulossa kohti Italiaa. Korkea edustaja puolestaan puhuu jopa 450 000 ihmisestä, jotka olisivat valmiita lähtemään Libyasta kohti Italiaa. Täällä on toinenkin huolestuttava aihe, että moni Euroopan maa on nyt pystyttänyt uusia tarkastuksia rajoilla, Ja jos tällaisia poikkeuksia jatketaan, niin se varmasti jatkuu parinkin vuoden ajan. Mutta meillä on nyt tulossa Eurooppa, joka sulkee silmänsä välimereltä. Minä vetoan nyt siihen, että jos emme kokonaisuudessa hallitse näitä virtoja, niin varmasti sitten Eurooppa hukkuu kohta välimereen. And now for one and a... Puolitoista minuuttia, rouva Piri. Kiitos, puhemies. EUn ja Turkin täytyy ratkaista humanitaarisella tavalla tämä ongelma. Me ajattelimme vuosien ajan, että Syyrian kriisi ei koske meitä. Ja meitä ei myöskään koskettanut syyrialaisten kohtalot, jotka pakenivat naapurimaihin. Mutta yli miljoona haki turvapaikkaa Euroopasta viime vuonna. Se, miten me olemme käsitelleet tätä haavoittuvaa ryhmää, niin ei ansaitse palkintoa. Me emme voi puhua solidaarisuudesta tässä yhteydessä. Sopimus ei ole täydellinen ja sitä täytyy työstää, mutta vaihtoehto on, että tässä pystytetään rajoja ja ihmiset hukkuvat merellä. Tämä ei ole minun Eurooppani. Meidän velvollisuus on, että me puolustamme arvojamme. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Turkin kanssa tästä täytyy pitää kiinni myös kansainvälisistä sopimuksista. Amnestin raportti täytyisi myös ottaa huomioon. Komissio on täytynyt pitää huolta siitä, että meillä on takeet siitä, että nämä toimet lopetetaan, koska tällä hetkellä syyrialaisia ei voida lähettää takaisin. Ja, ja tässä täytyy pitää myös sopimuksista kiinni. Täytyy todellakin myös ottaa pakolaisia ja saada aikaiseksi turvallisia reittejä niille, jotka nyt ovat vielä Turkissa. Kiitos. Kiitos, herra Sulik. Paljon kiitoksia. Kaikki ne askeleet, joita Euroopan unioni ottaa, joko nyt tämän sopimuksen muodosta yhteisen turvapaikkapolitiikan kautta, niin kaikkien näiden suunnitelmien kohdalla ajatellaan, että pakolaisia jaetaan yksittäisten jäsenvaltioiden kesken ja tässä ei oteta huomioon ollenkaan eurooppalaisten kansalaisten mielipiteitä. Euroopan kansalaiset eivät halua miljoonia pakolaisia Eurooppaan. Euroopan poliittinen eliitti on sitten erittäin yllättynyt, kun se huomaa, että entistä useammat kansalaiset valitsevat äärioikeistolaisia ja eivät hyväksy Eurooppaa. Me voimme auttaa pakolaisia, sotapakolaisia siellä, missä he nyt ovat. Ei heidän tarvitse muuttaa meidän luoksemme. Meidän täytyy myöskin suojata omat rajamme. Turkki ei voi tehdä tätä tehtävää meidän puolestamme. Jos jäsenvaltio ei kykene turvaamaan yhteisiä rajoja, niin sitten tämä tämän maan täytyy lähteä Schengenin alueelta, kuten esimerkiksi Kreikka tai Italia, ja näin tapahtuu jo tällä hetkellä. Gracias, presidenta. Kiitos, puhemies. Miksi sitten Turkki tekisi sen paremmin, mitä me emme ole onnistuneet tekemään? Ja tot, ihmiset pakenevat hakeakseen suojaa. Ja herra Tusk, kanadalaiset eivät tehneet tätä samalla tavalla. He tarvitsivat turvallisia keinoja lähetystöissään ja konsulaateissaan. Ja nyt meidän täytyy miettiä Dublinin asemaa, mutta ei sitä voida poliisivoimin hoitaa. Ja nyt maksamme Turkille, että ihmisiä palautetaan unohtaa ihmisoikeudet. Nyt on kyse epätoivosta ja tilanne ei ole siinä muuttunut. Ihmisiä edelleen tulee sen takia, mutta ei ole mitään toivoa enää. Ja varmasti ihmiset eivät unohda, miten huonosti me olemme heitä kohdelleet. Ja tämä on todellakin aika pommi meille kaikille, herra Tusk. Sitä paitsi populismista, se ei kasva itsestään, vaan sitä me kasvatamme. Thank you. Mr. Eck. Kiitoksia. Edustaja Eck, yksi minuutti. Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Puhemies, arvon että Ajat ovat vaikeata, suorastaan toivottamatta. Demokratia rapautuu, oikeusvaltion periaate Turkissa on vaarassa omien rajojen suojelemiseksi. Unohdetaan, että EUn arvojen yhteisö Demokratia ja ihmisoikeuksia pitäisi puolustaa. Kuinka me voimme tänä päivänä olla vielä ylpeät Euroopasta? Turkki selkeästi rikkoo Geneven yleissopimusta, joka koskee pakoisten kohtelua. Siitä huolimatta EU sulkee täältä silmänsä. Huolimatta siitä, että monet kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ja YK ovat tästä varoittaneet. Me olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa likaisen ihmiskaupan, ja Turkki voi samalla harjoittaa mielivaltaista politiikkaansa. Minä suorastaan häpeän sitä, että vaikka olen parlamentin jäsen ja innostunut eurooppalainen, niin täytyy sanoa, että me täysin epäonnistuneet. Me tarvitsemme uutta politiikkaa. Me ennen muuta me tarvitsemme ihmisarvoista politiikkaa, korrektia politiikkaa, koska muuten me tuhoamme Euroopan koko ajatuksen arvoisa Puhemies, Turkin sopimus on juridisesti hyvin epäilyttävä. Ja se, että tässä annetaan Turkille oikeus tällä tavoin viedä tai ottaa vastaan massoittain pakolaisia, on epäilyttävä. Tämä on pelkkä bluffia. Tästä on hyötyä oikeastaan siinä, että kallilla hinnalla puolustetaan Saksan rajoja. On helppoa arvioida, mitä kriteereitä tässä taustalla on. Erdoganin ja Turkin taustalla monet pakolaiset pyrkivät Italiaan tässä Erdogan pitää meitä panttivankeinaan. Muutama päivä on vasta kulunut. Turkki on jo uhannut jäädyttää sopimuksen ja äm, olemme nähneet Amnestyn protesteja. Erdogan on islamisti, joka haluaa todella vallata Euroopan. Tätä emme koskaan voi sallia. Emme koskaan. Muslimit ja turkit eivät koskaan saa vallata Eurooppaa. Minä sanoin, että meillä saattaa olla ongelmia sen suhteen, että emme voi menettelysmän puhelistaa ottaa enää lisää puheenvuoropyyntöjä, koska niin kovin moni olisi halunnut puhua. Te voitte esittää puheenvuoron kirjallisesti, pyydän anteeksi, mutta aikataulu on tosi tiukka. Edustaja Brock seuraavaksi puolitoista minuuttia. Puhemies, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen. Haluaisin komission puheenjohtaja ja komissiota kiittää siitä, että tämä sopimus saatiin aikaan. Mikäli haluamme, että Eurooppaan tulee vähemmän maahanmuuttajia, ja ne, joilla on oikeus tulla Eurooppaan, tulevat Eurooppaan, niin haluamme estää ihmiskauppaa. Emmekä halua, että ihmiset hukkuvat mereen. Silloin meidän täytyy pitää kiinni tästä sopimuksesta. Uskon, että myöskin tärkeää, että muistamme itseämme siitä, että Libanonissa ja Jordaniassa viime vuosina on otettu miljoonia ihmisiä vastaan, paljon enemmän kuin Euroopassa. Noiden maiden tilanta täytyy helpottaa. Ihmiset, ihmiset täytyy saada parempaa huoltoa. Lasten täytyy päästä kouluun. Tätä varten tämä Eurooppa Tällainen raha annetaan Turkille, kyse on ihmisarvosta. Mikä haluamme taistaa ihmisalkutusta vastaan, meidän täytyy Turkin ja Libyan, Libyan rajalla toimia. Ihmiset, jotka lähtevät merelle, heidät voidaan sieltä vain perästää, mutta ulkorajavalvonta ei voi toimia merirajoilla. Ja ihmiset, mikäli ovat jo meressä tai merellä, sitten oli jo myöhäistä. Kyse on kaksinaamaisuudesta, jota emme halua nähdä Turkin politiikassa meidän täytyy varmistaa, että Euroopan ympärille ei pistä pystyyn piikkelanta lanka-aitoja. En halua, että tällaisen perinnön annamme eteenpäin lapsillemme. Siksi meidän täytyy keskustella naapurimaiden kanssa. Se ei tarkoita sitä, että ihmisoikeuksien loukkauksia tai mielipiteen vapauksien loukkauksia hyväksytään Turkissa. Ei. Turkki ei saa minkäänlaista alennusta tässä suhteessa. Me puolustamme ihmisoikeuksia ja Turkin täytyy noudattaa kaikkia ennalta annettuja ehtoja. Kiitos. Edustaja Sippel, yksi minuutti. Kiitoksia. Jäsenvaltioiden sopimus Turkin kanssa ei ole oikea vastaus pakolaistilanteeseen. Kyllä, Tarvitsemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien Turkin kanssa. Mutta jäsenvaltiot eivät voi odottaa, että Turkki korvaa puutteellisen solidaarisuuden jäsenvaltioiden kesken. Mitä nyt tapahtuu? Syyrian rajalle Turkki on rakentamassa valtavaa muuria ja ainoastaan syyrialaispakolaiset saavat jonkinlaisen suojan oikeudellisesti toimiva sopimus Turkin kanssa voisi olla lisäys eurooppalaisille toimille, mutta näistä on puutetta. Meillä ei ole oikeaa uudelleen sijoittamis- tai jälleen tai sisäisten siirteen ohjelma. Jäsenvaltiot eivät ole valmiita vastaanottamaan pakolaisia. Jäsenvaltiot ja Turkki. Tässä molemmilla on petraamisen varaa. Hyvät kollegat, teräksestä. Se on erittäin tärkeä toimiala strategisesti. Työpaikat ovat uhattuna ja tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä. Meidän täytyy myös ottaa huomioon muiden toimialojen vaikutukset. Polkumyynnin vastaiset menettelyt ovat oleellisia ja meidän olemme valmiita ECRssä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa tekemään niistä toimivia. Maahanmuuttoon ei ole mitään helppoa ratkaisua. Turkisopimus ei ole täydellinen, mutta siitä saattaa olla hyötyä. Schengen-vyöhykkeellä olevat tarvitsevat erityisesti pitkän aikavälin suunnitelmia, jotta voivat rikkoa sen linkin, joka ihmissalakuljettajilla on. EU kuitenkaan ei voi loputtomasti syytää rahaa ja luvata viisumivapaata matkustusta kolmasiin maihin tämä jonkun tyyppisenä palkintona yhteistyöstä. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengenin vyöhykkeellä ja Britannian kansalaisia ei tulisi pelotella siitä, minkälaisia vaikutuksia Turkkineuvotteluilla on. Maahanmuuttajat eivät ole rikollisia, mutta kaos rajoilla on tilanne, jota terroristit saattavat käyttää. Me elämme kansainvälisessä maailmassa ja olemme vahvempia, kun teemme yhteistyötä rikollisuutta vastaan. Madame Galpelch. Edustaja Galpels, puolitoista minuuttia tisztelt elnök asszony biztos úr elnök úr egy. kiitos puhemies arvon komission jäsen neuvoston puheenjohtaja keskustelu tänään on erittäin tunnepitoista eikä tämä ole ensimmäinen kerta. mikäli äänestäjäni kysyvät minulta kuinka monta kertaa me keskustelut asiasta en voi oikeastaan vastata onko tuloksia saatu vastaus osittaisia tuloksia on saatu aikaan. kyse on erittäin herkästä kompromissista ja se on saatu hyvään aikaan aikaiseksi. Päätökset olisivat voineet olla parempiakin, mutta tällä hetkellä tuo päätös, tehty päätös oli oikea. Länsi-Balkanin reitti on reitti, jonka kautta emme halua tai voi antaa ihmisten liikkua ilman valvontaa. Nyt on tarkoituksena sulkea ihmisalakuljettajien reitit. Tässä valossa päätös oli oikea. Meidän täytyy saada järjestys ja rajavalvonta jälleen kerran kuntoon ulkorajoilla. Tarkoituksena on varmistaa 500 miljoonan EU-kansalaisen turvallisuus. Turkin taakka on kasvanut, joten on aivan oikein, että me autamme Turkkia kantamaan tämän taakan. Katsokaamme tätä kompromissia nyt. Kompromissi ei ole täydellinen tietenkään. Saattaa olla, että Turkki ei voi taka halua noudattaa sopimusta, siksi valvonta on tarpeellista. Presidentti Erdogan sanoi jotakin erittäin mielenkiintoista siitä, tuleeko tai pystyykö Turkki pitämään sopimuksen erosta kiinni. Katsokaamme kohti tulevaisuutta. Järjestelykeskukset eivät toimi, rekisteröintijärjestelmää täytyy korjata, koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat riittämättömiä leireillä. Nämä ovat asioita, jotka täytyy ottaa tulevaisuudessa huomioon. Edustaja Moraes, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen tietysti äh, pitkälti samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat huolissaan ihmisoikeustilanteesta, mutta olkaamme rehellisiä täällä tänään. Tämä sopimus pohjautuu solidaarisuuteen ja ensimmäinen kysymykseni neuvoston puheenjohtajalle onkin hyvin yksinkertainen. Libevaliokunnassa, jonka puheenjohtajana olen, olemme haastatellut komission puheen johtajaehdokkaita ja meille kerrottiin aivan selvästi, että meillä on 30 turvapaikkahakemusten käsittelijää leireillä. Kyseessä on valtava työtaakka, joka komissiolla on. Ja minä kunnioitan naisia ja miehiä komissiota, tämän, jotka tätä tehtävää hoitavat. Mutta neuvoston puheenjohtajan alkuperäinen puheenvuoro ja kaikki ihmisoikeushuolenaiheet, jotka otettiin esille, aiotteko tänään vakuuttaa meille sen, että jäsenvaltiot loppujen lopuksi tarjoavat ne voimavarat meille, joita tarvitsemme, jotta kaikki tämä toimisi. Ja e, tietysti yksityiskohdat ovat se, joka taas sen ratkaisee. Meidän täytyy ehdottomasti toimia tässä suhteessa. Kiitos. Edustaja Niedermayer, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, Aluksi toteaisin, että kaikista huolenaiheista huolimatta arvostan edistysaskeleita, joita maahanmuuttokysymyksissä Kreikassa on saatu aikaan. Neuvostokomissio komissio ovat tässä mukana. Ja äh, tässä on nyt nähty, kuinka paljon aikaa menetettiin viime vuonna, kuten Tusk sanoi. Nyt pitää keskittyä siihen, että nämä myönteiset tulokset Kreikassa jatkuvat ja myös katsotaan maahanmuuton muita alueja ja alueita. Italiassa ja muilla Välimeren alueilla meidän pitää löytää toimiva ratkaisu. Tästä tulee hankalampaa kuin Kreikassa, mutta Kreikka osoittaa, että tämä on mahdollista. Nyt muutama sana taloudesta. Muutama päivä sitten sanoin, että minusta näyttää siltä, että poliittiset ongelmat ovat on suurempia kuin taloudelliset ongelmat. Tämä ei ole hyvä asia. Meidän pitää kuitenkin pitää kiinni suunnasta, joka on sovittu. Jäsenvaltioiden pitää toteuttaa rakenneuudistuksia. Olemme tekemässä uudistuksia verotuksessa ja toimimassa Kiinan suuntaan. Tämä kaikki on hyvin tärkeää, että tulevaisuutemme kannalta. Toivottavasti tähän suhtaudutaan vakavasti. Kiitos. Edustaja Garcia, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa kuultiin sanoja onnistumisesta, kun viitattiin sopimukseen Turkin kanssa. Ensin pitäisi todella, tuskin olisi pitänyt tunnistaa se, että maahanmuuttokysymyksissä viime kuukausina on todella epäonnistuttu. Tämä pakotti meidät sopimukseen, jota suurin osa humanitaarisista järjestöistä epäilevät – ja tämän toimivuus on kyseenalaista. Nyt puh- julkisesti puhutaan Euroopan häpeällisyydestä ja Euroopan johtajat vain myrttelevät peukaloitaan. Tässä ei pystytä pitämään kiinni omista velvoitteista, jotka olisi pitänyt toteuttaa. Esimerkiksi Espanjassa rahoin hallitus on ottanut vastaan 18 pakolaista. 18. Tämän toiminta on. Asioita ei voida hyväksyä, kun kyseessä ovat sadat tuhannet sotaa ja kuolemaa pakenevat henkilöt. Meidän täytyy todella kiireellisesti päästä tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksia ja toimivat solidaarisesti. Eurooppa on vaarassa. Emme saa kirjoittaa historiamme viimeisiä sivuja niin, että ihmiset kärsivät. Edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, komissaari. Haluaisin tehdä tässä selväksi sen, että meidän täytyy puolustaa ihmisoikeuksia tässä pakolaiskriisissä. Meidän täytyy tukea ihmisoikeuksia ja luonnollisesti meidän täytyy ratkaista pakolaisongelma erityisesti niin, että otetaan pakolaiset vastaan Euroopan unioniin. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, se on oleellista. Tämän seurauksena Turkin kanssa tehtävä sopimus ei ole hyvä sopimus. Se on mahdollinen sellainen ja se on tapa meille voittaa hieman aikaa, jotta voimme löytää tehokkaamman ratkaisun. Eli jos tässä parlamentissa kritisoimme Portugalin hallitusta kaikista mahdollisista eri syistä, sen talouspolitiikasta, joka on valitettavaa, niin meidän tulee myös kiittää portugalilaisia ja sen hallitusta siitä, millä tavalla se on toiminut pakolaiskysymyksessä. Me Portugalissa olemme jo osoittaneet sen, että emme ole pelkästään valmiita ottamaan vastaan näitä 4000 pakolaista, vaan voimme ottaa jopa vastaan 10 000 pakolaista ja tällä viikolla jo 1250. Portugali ja Portugalin kansalaisyhteiskunta ja Portugalin hallitus osoittavat hyvää esimerkkiä muille. Toivottavasti muut jäsenvaltiot seuraavat perässä. Se tekisi tämän kriisin ratkaisemisesta helpompaa. Edustaja Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitos. On tärkeää, että nyt järjestetty huippukokous johti tulokseen, koska ensinnäkin yhteistyö naapurimaan Turkin kanssa on asia, jolla ei ole vaihtoehtoja siitä. Maksetaan kompensaatio, mutta tähän liittyy riskuja. Ulkorajojen valvonta täytyy saada toimivan Nämä oikeita toimenpiteitä. Tämä olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Nyt me ettei tarkalleen katsoa, etenikö kaikki niin kuin oli suunniteltu. Tähän liittyy jotakin epäilyksiä. ensinnäkin täytäntöpanossa on aukkoja, henkilöstö on liian vähän ja toiseksi ihmisoikeusjärjestöt suhtautuvat epäileväisesti asiaan. Tämä pitää ottaa vakavasti. Nyt pelätään, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta yksittäisistä tapauksista. Onko kyse vaiko systemaattista loukkauksesta, tämä täytyy selvittää. Lisäksi täytyy olla selviä siitä, että tämä on vasta ensimmäinen askel ja että suurempi ratkaisu heillä tarvitaan. Tämä suuren luokan ratkaisu tarkoittaa sitä, että alkuperämaissa pitäisi vihdoinkin ryhtyä auttamaan ihmisiä. Tämä pitäisi ottaa prioriteetiksi, pitäisi luoda myöskin humanitaarisia ihmisten maahan tai Eurooppaan tuloreittejä. Edustaja Karas, puolitoista minuuttia. Arvon naiset ja herrat, hyvin monia huolia, oikeutettuja huolia on ilmaistu asian suhteen. Esitän nyt kysymyksen. Miten tämänhetkinen keskustelu nyt kulkisi, mikäli EUn ja turkilaista sopimusta ei olisi. Mitä, mistä nyt puhuttaisiin? mikäli komissio olisi tehnyt ehdotusta yhteiseksi turvapaikkapolitiikaksi? Mitä sitten? Mikäli komission strategia, kasvu- ja työllisyysstrategia, ei se olisi saanut neuvostolta hyväksyttäänsä, mitä sitten? Kansallismielisyys nostaa päätään yhä enemmän egoismi ja solidarisuuden puute Euroopassa vain pahenevat. Olisiko tämä johtanut lisää kiistoihin ja tiukempaan rajavalvontaan Euroopan linnoituksen vahvistamiseen? Ei kukaan tällaista olisi halunnut. Ilman sopimusta olisi vielä enemmän kärsimystä, vielä enemmän aitoja olisi pystytetty ja yhä enemmän olisi Schengen ollut uhattuna. Emme halua sitä, että kaikki rajat suljetaan. Haluamme, että rajat pysyvät auki. Sopimus toimii vain ja ainoastaan, mikäli eurooppalaisista ja kansainvälisestä laista pidetään kiinni. Ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa, mikä tämä voidaan taata, ja mikä voimme ottaa vastuun, ja kaikki jäsenvaltiot ottavat vastuunsa, ja mikäli me ymmärrämme, että Turkian kanssa tehty sopimus ei todenteolla vielä ratkaise ongelmaa, niin hyvä. Idomeni on tästä yksi esimerkki. Me tarvitsemme ratkaisuja myöskin Euroopan unionin sisälle. Valitettavasti näitä päätöksiä neuvosto ei pystynyt tekemään. Edustajat Toija, yksi minuutti. Tämä sopimus syntyi välttämättömyydestä. Pysyimme häirintuskin pinnalla. Kaikki on olisi pitänyt kantaa oma vastuutaan. Nyt meidän täytyy valvoa entistä enemmän toimia sekä Kreikassa että Turkissa. Euroopan pitää kantaa itse vastuuta, emme voi vain pestä käsiään tällä tavoin. Näyttää, että Turkki hoitaa ja Kreikka hoitaa asian. Me, meidän pitää hoitaa asiaa. Tässä kyseessä ovat naiset ja lapset. Puhumme pakolaisista. Olemme nähneet, kuinka huonossa asemassa henkilöt ovat leireillä. Tätä ei voida hyväksyä. Meillä on yhteinen moraalinen eurooppalainen vastuu, myös poliittinen ja institutionaalinen vastuu näistä henkilöistä. eurooppalaisten pitää hoitaa nyt järjestelykeskuksia, vaan me voimme suoraan valvoa, että ihmisoikeudet toteutuvat. Yksi ovi sulkeutuu, toiset ovet avautuvat. Tässä sanottiin, että Italia yksin kerää meriltä tuhat ihmistä päivässä. Nyt on lähdettävä vihdoin toteuttamaan yhteistyötä ja solidarisuutta. Seuraavaksi edustaja Suitsa, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Hyvä komissaari, puheenjohtaja Tusk. Tämän päivän keskustelu ja Turkisopimus osoittaa, että politiikka on mahdollisuuksien maa. Sopimus ei ole mikään täydellinen sopimus, kuten totesitte, mutta siinä on kuitenkin kyseessä konkreettinen askel, kuten kollega Karas totesi. Mistä me keskustelisimme tänään, jos emme keskustelisi tästä sopimuksesta? Mehän tiedämme, että Turkki ei ole ainoa ratkaisu ja tiedämme, että meillä on ongelmia Turkin kanssa. Voimme kysyä sitä, onko Turkki uskottava kumppani. Me tunnemme nämä ongelmat, joita siellä on myös vähemmistöjen kanssa, mutta meidän täytyy ryhtyä aloitteeseen ja minusta meidän tulisi jatkaa tällä tiellä. Meillä ei ole riittävästi kapasiteettia toimia. Kreikan ja Turkin välisellä rajalla ei ole riittävästi henkilökuntaa, mutta minusta meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta. Ihan alusta lähtien olemme todenneet, että tarvitsemme solidaarisuutta ja meidän täytyy kantaa vastuumme. Meidän vastuullamme on se, että tarjoamme ratkaisuja. Balkanin reitti on suljettu, se on hyvä, mutta nyt Välimeri on jälleen avautumassa. Pikkilanka-aitojen rakentaminen ei ole hyvä idea, eikä niitä edes voi rakentaa merelle. Ja Turkki ei ole tietysti ainoa ratkaisu, mutta meidän täytyy jatkaa. Minulla on kysymys puheenjohtaja Tuskille Millä tavalla on tarkoitus valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja sitä tapaa, jotta nämä kolme tai kuusi miljardia euroa käytetään? Gracias, Edustaja yksi minuutti. Tusk. Kiitos puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja Tusk. Sopimus, jonka allekirjoitimme Turkin kanssa, merkitsee näitä joukkokarkotuksia ja vastuusta luopumista hallitusten taholta. Me luovumme juridisista, eettisistä ja poliittisista velvoitteistamme. Näistä kaikista luovumme. Me puollamme sopimuksia kolmansien maiden kanssa, mutta emme puolla sitä, että luovumme velvoitteistamme. Viime kuukausina olemme tässä todella luoneet hirvittävän tilanteen pakolaisille. Emme ole tehneet mitään tilanne on heikentynyt ja olemme joutuneet tilanteeseen, jossa joudumme ilman minkälaista valvontaa luopumaan velvoitteista, joita kuitenkin kansalaiset haluavat hallitusten toteuttavan. Haluan tässä lyhyessä ajassa viitata lapsiin, joita emme suojele. He tarvitsevat suojelua kaikkein eniten. tiedättekö, mitä tapahtuu, herra Tusk? Tämä toiminta on laitonta. Thank you. Our next... Seuraavaksi puhuu puolitoista minuuttia edustaja Kefalogiannis. Τώρα μην υπήρχε συμφωνία στις 18. Kiitoksia, hyvä puhemies. 18.3. jos ne olemme päässeet sopimukseen, niin olisimme olleet kovin huolissamme. Mutta eh, mitä muuta positiivista en voi sanoakaan, sillä EU ja Turkin välinen sopimus on monimutkainen, hankala ja epäselvä, häiritsevän epäselvä. Olemme tehneet kansainvälisestä kysymyksestä kahdenvälisen, Kreikan ja Turkin välisen. Euroopan rajat, niitä on nyt siirretty Idomenin ja Kreikan pohjoisrajalle ja naapurimaiden rajat ovat kiinni. Tässä siis puhutaan valtavasta rahamäärästä, mutta emme ole hoitaneet näitä ihmissalakuljettajaverkostojakaan verkostojakaan emme ole varmistaneet sitä, että pohjoisafrikkalaiset, jotka kykenevät maksamaan 30 euroa päästäkseen Turkkiin ja sieltä pyrkivät sitten Kreikkaan ja Euroopan unionin ilman minkäännäköisiä viisumia. Emme ole ottaneet käyttöön turvapaikanhakupuitteistoa, niin kuin Euroopan unionin direktiivissä määrätään. 53 000 pakolaista on jumissa Kreikassa ja meillä on vaikeuksia näiden maahanmuuttovirtojen hallinnoimisessa. No, muu ratkaisu on se, että integroidaan heidät Eurooppaan. Meillä on myös rannikkovartiosto, joka täytyy saada toimimaan kunnolla. Toimielimet ovat osoittautuneet heikoksi, ja kun Jordania ja Libanon voivat ottaa, vastaanottaa kolme miljoonaa pakolaista, Turkki myöskin paljon, niin Eurooppa ei kykene edes yhteen miljoonaan arvokkaalla ja hyvällä tavalla. Eh, arvoisa Kiitos, yksi minuutti. puhemies. Tämä keskustelu tuo mieleen ne ongelmat, joita Euroopassa on. Me päätämme asioista, mutta emme pistääkö täytäntöön näitä päätöksiä. Tämä tyypillistä. Tästä on tullut miltei perinne Turkinkin osalta. Vähintäänkin 25 vuotta nyt on otettu Tämä sama asenne. Turkki ei koskaan pidä kiinni siitä, mitä se on sopinut Euroopan unionin kanssa. Se ei pidä kiinni velvoitteista ja se rikkoo perustavanlaatuisia periaatteita. Esimerkiksi suhteessa Kyproksen, joka on Euroopan unionin jäsenvaltio. Herra Tusk, kun me keskustelemme siitä, että emme voi uhrata Kyprosta, ja kun herra Brock sanoi, että kyllä, kyllä, me jatkamme edelleenkin samaa rataa, me edelleenkin tuomitsemme Turkin ihmisoikeusrikkomukset, niin anteeksi vain, tämä on tyhjää sanahelinää. Silloin kun todenteolla tehdään päätöksiä, niin silloin täytyy varmistaa, että Erdoganista päästään eroon ja kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita, jotka Euroopan unionin perusperiaatteita. Tämä on minun vaatimukseni. Edustaja Niibler, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen kollegat. Pakolaiskriisin saaminen hallintaan on suurimpia haasteita, joita EUlla on edessään. Turkki-sopimus on tässä merkittävä etappi, ei ainoa, mutta tärkein, jotta tässä onnistutaan. Sopimus auttaa siinä, että voimme torjua laitonta maahantuloa ja ihmiskauppiasverkostoja meidän täytyy tukea Euroopan Se ulkorajoja. Siinä mielessä tuen sopimusta. Ongelmallinen on tietysti se, mikä vastineeksi luvattiin Turkille. En puhu tässä nyt kuudesta miljardista, joka Turkille annetaan. Mielestäni tämä on hyvä investointi. Tässä parlamentilla on suurin sanavalta ja parlamenttia ei kuulla. Meidän pitää päättää Turkin mahdollisesta liittymisestä EU-hun puolueeni kanta on, että sille annettaisiin äh, erityinen kumppanuus, mutta ei kuitenkaan äh, EU-jäsenyyttä. Tässä on paljon kriittisiä asioita. Kiitoksia. Edustaa Stanishev, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Viime viikkojen ajan olemme saaneet erilaisia tulkintoja Turkin kanssa tehtävästä sopimuksesta. Jotkut ovat olleet aika äärimmäisiä. E- Euroopan unioni on antautunut, se on myynyt sielunsa paholaiselle, se on käyttänyt alihankkijoita koko ongelman ratkaisemiseen. Mutta kyseessä on kuitenkin sopimus, joka on tarpeellinen ja hyödyllinen. Euroopan unioni on nimittäin ollut aika heikko täytäntöönpanemaan omia päätöksiään. Ja todellakin nämä ongelmat löytyvät yksityiskohdissa ja siinä, millä tavalla sopimusta täydentöön pannaan, myös rahallisesti. Meidän täytyy nimittäin auttaa pakolaisia siellä, missä heitä on eniten, missä ovat lähempänä Syyriaa. Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa siis. Toiseksi, emme voi käydä kauppaa ihmisoikeuksista, lehdistönvapaudesta ja demokratiasta. Ja kolmanneksi, kaikkein tärkeimpänä, tämä sopimus on tarjonnut meille jonkun verran liikkumanvaraa sen suhteen, että voimme organisoida omaa pakolaispolitiikkaansa, mutta mistä ne ole hyötyä, jolle tätä teemme? Edustaja Keli, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minun täytyy sanoa, että tunnen jonkinlaista myötätuntoa tuskeja ja junkkeria kohtaan. He ovat ponnistelleet tämän kriisin hallitsemiseksi. He ovat kumpikin osoittaneet rohkeutta ja johtajan kykyä, kun he pyrkineet löytämään ratkaisuja, samalla kun he ovat kaikki kritisoineet. Humanitaariselta kannalta katsottuna pakolaisten palottaminen on tarpeen, mikäli haluamme valvoa urkorajoja ja tuoda jonkinlaista tyyneyttä kaauksen merelle. Mikäli kaikki voivat noin vain kävellä parlamenttiin ja puhua suunsa puhtaaksi ja sanoa mitä tahansa, tästä syntyisi kaos. Sama pätee maahanmuuttoon. Puheenjohtaja Juncker esitti tärkeän huomion, kun hän puhui tästä kuudesta miljardista Turkille. Ei tämä raha mene Turkille, tämä raha menee pakolaisille, heidän ruokaansa, majoitukseensa ja koulutukseen. Ja tämän media on täysin unohtanut. Ja 22 miljoonaa ihmistä, mikäli on tullut Eurooppaan, tai 22 miljoonaa Euroopassa, mikäli on äh, muuten pulassa, niin heitäkin täytyy auttaa. Edustaja Zorini, olkaa hyvä. Senhor Presidente do Conselho, senhor... Neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen. Neuvosto tässä nyt hyväksyi Turkki-sopimuksen ja tämä oli tällainen hätäratkaisu, jotta päästäisiin eteenpäin pakolaiskriisissä. Tässä myös vahvistettiin se, mitä, miten budjetin osalta toimitaan. Tässä myös halutaan saada sisämarkkinoille, digitaalisille sisämarkkinoille ja pääomamarkkinoille uutta pontta. Vain yksi kysymys on tässä yhteydessä järkevä. Mitä jäsenvaltiot odottavat täytäntöönpannakseen sen, mistä juuri hyväks, mikä juuri hyväksyttiin? Sanoja on kuultu nyt kylliksi. Tarvitaan hyviä esimerkkejä. Näin Portugali on tehnyt. Olemme vastaanottaneet kaksinkertaisen määrän pakolaisia siitä, mitä on sovittu. Olemme lähteneet uudistuksiin. Tällaisia esimerkkejä tarvitaan. Edustaja Högmark, yksi minuutti. Madam Speaker, um, two conclusions. Hyvä puhemies. Kaksi päätelmää niille, jotka haluaisivat hajoittaa Euroopan unionin ja pirstaloida Euroopan. Maahanmuuttohaaste on pitkän aikavälin haaste ja meillä voi olla eri näkemyksiä sen suhteen, miten sitä pitää käsitellä. Voimme olla kriittisiä eri ratkaisujen suhteen, sillä yksikään ratkaisu joka tapauksessa ei ole täydellinen. Aivan selvää on se, että jos emme hoida asiaa yhdessä, niin emme kykene tekemään sitä ollenkaan. Ja se olisi kyllä enemmän harmi kaikille niille, jotka pakenevat kammottavuuksia. Ja me, jotka emme kykene hoitamaan vastuuta, silloin olisimme todella huonossa tilanteessa. Toiseksi Ukraina, jos käännämme sille selkämme, me avaamme ovet pimeydelle ja näin vesitetään eurooppalainen vakaus. Se on viesti neuvostolle ja komissiolle. Tarjotkaa Ukrainalle tukea, katsokaa, että voimme seistä yhdistyneenä Eurooppana sen edessä. One minute, Mr. Andrula. Edustaja Andrula, yksi minuutti. Enä minä prin. Siis- Kiitoksia, puhemies. Kuukausi sitten, kun keskustelimme tulevasta sopimuksesta, me varoitimme teitä oikeudellisista porsaan reistä. Te sallitte kuitenkin sen, että Erdogan pystyy kiristämään teitä. Hän vaati yhä enemmän vastineeksi siitä, mitä ne muutenkin olisi pitänyt tehdä. Onko Turkki todellakin turvallinen maa? Edustaja täällä esitti runon, joka liittyi Erdoganiin. Miksi tätä samaa sanottu er- Istanbulissa ja Ankarassa? Suoraan sanottuna, olemme havainneet, kuinka maahanmuuttovirta on heikentynyt, ei tämän sopimuksen vuoksi, vaan siksi, että Kreikan pohjoinen raja on suljettu. Jotkut ovat tähän tyytyväisiä, koska kaikki eivät halua, että pakolaisia tulee niihin maihin, mistä he tulevat. Kreikasta on tullut sielujen varasto. Idomenista ja piireuksista on nähty kuvia, jotka eivät ole ihmisarvoisia, jotka vasta eurooppalaisia arvoja. Mikäli me pitää eurooppalaisista visioista ja solidarisuudesta kiinni, meidän täytyy varmistaa, että me pistämme kiinni pakolaisten sisäisten siirtojen järjestelmään liittyviä päätöksiä. Jotkut käyttävät kansallismielistä populismia aseena kotimaisen koti, kotimaan politiikan nimissä. Heitä pitäisi rangaista esimerkiksi leikkaamalla tai näitä rakennerahastovaroja. madame la présidente. Euh, Kiitoksia, puhemies Euroopan unionin ja Turkin välisestä sopimuksesta on sanottu jo kaikki. Haluaisin ottaa esille kaksi muuta päätelmää Euroopan neuvostosta. Ensimmäinen koskee sitä, että kesäkuussa Euroopan neuvoston aikana, joka pidetään 28. päivä, e, talous- ja rahaunionin pitäisi olla esityslistalla. Tuota keskustelua täytyy valmistella ja haluaisin, että riippumatta siitä, mikä yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen lopputulos onkaan, josta tietysti toivomme kyllä lopputulosta, mutta olkoon se mikä hyvänsä, meidän täytyy olla tilanteessa, jossa me voimme välittömästi ottaa esille sen, millä tavalla talousraunion viedään päätökseen. Se on erittäin kiireellinen asia. Meidän täytyy tämä peruskivi saada valettua. Onneksi valtion hallitusten päämiehet soittivat hälytyskelloa. Meillä täytyy kiinnittää enemmän huomiota terästeollisuuteen Euroopassa. Ja Alankomaiden puheenjohtajavaltion täytyy toimia määrätietoisesti, jotta se puolustaa taloudellisia etujamme ja ottaa huom- vastaa tähän kysymykseen. Me odotamme tätä vastausta, kuten myöskin Euroopan kansalaiset. Mr. Mamikins now. Edustaja yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Juncker, dear. Herra Tusk, herra Juncker, hyvät kollegat. Tuen rakentavia suhteita Turkin kanssa, mutta nyky tilanne osoittaa, kun räikeästi Erdogan toimii. Koko tämä sopimus ei myöskään toimi, jos Turkki ei saa viisumin vapaata liikkumismahdollisuutta. Tällä hetkellä Turkissa on 2,5 miljoonaa pakolaista. Se tarvitsee tukea mutta emme voi kuitenkaan jättää huomiota sitä, miten Turkin johto toimii. Turkki on edesauttanut Syyriassa Daeshin ja muiden jihadistiryhmien voimistumista. Ja nyt tässä todella pyydän meidän johtajiltamme, että pidämme kiinni arvoista ja me edistämme omaa asiamme. Kiitos. Nyt komission jäsen Avramo Paulus voi antaa reaktionsa tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, äh, puhemies. Puheenjohtaja Tusk, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni tästä mielekkäästä, mielenkiintoisesta keskustelusta. Monet näkemykset vastaavat komission kannanottoja. Voisin selventää jotakin seikkoja. Meidän suhteemme Turkkiin ei ole vastakkainasettelun tai valtadynamiikan suhde, vaan kyse on sopimuksesta, jolla yhteistuumin halutaan puuttua ongelmaan. Sekä Eurooppa että Turkki ovat valtaisien paineiden alla. Meillä on vastassamme samat haasteet ja aivan ennen kuulumaton uusi tilanne. Yhteistyö on tarpeellista. On totta, että Turkki näkee yhteistyön katalysaattorina, jolla se pystyy lähentämään suhteitaan Eurooppaan ja parantamaan Euroopan näkymien. Uusi luku EUn ja Turkin suhteessa ei ole asioita pitäisi tulkita sellaisena, että se olisi jonkinlainen myönnytys jostakin perusarvoista ja periaatteista, jotka liittyvät eurooppalaisen demokratian Päinvastoin. Turkilla on nyt tilaisuus tulla lähemmäksi eurooppalaisia standardeja kaikissa kysymyksissä. Olipa sitten kyse demokraattisista arvoista, oikeusvaltion periaatteista, ilmaisuvapaudesta, vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta ja Kyproksen ongelman ratkaisusta. Euroopan etujen mukaista on, että Turkki on demokraattinen vakaa valtio, koska se meidän naapurimme. Ja Turkki tarvitsee Eurooppaa, joka on sen vakaa kumppani ja pystyy sitä auttamaan. Sopimus perustuu vastavuoroiseen y- yhteisymmärrykseen. Meidän täytyy varmistaa, että kumpikin osapuoli tarkoittaa sitä, mitä sanoo, ja pitääkin siitä, mistä on sovittu. Valvomme sitä, että sopimuksen kaikki osapuolet tai osatekijät pistetään täysimittaisesti täytäntöön kansainvälisen eurooppalaisen lain mukaan. Teidän ei kannata sitä epäillä. Tästä me pidämme kiinni. Turkin viranomaiset ovat esimerkiksi hyväksyneet lakeja, jotka liittyvät syyrialaisten pakolaisten suojeluun. Olimme erittäin eksplisiittisiä, kun sanomme Turkille, että nyt tarvitaan takuita kaikkia niitä varten, jotka tarvitsevat suojelua, olipa sitten kyse syyrialaisista tai muista kuin syyrialaisista. Viisumihelpotuksista toteaisin, että 35 72 vaatimuksesta on nyt jo pistetty täytäntöön. Komissio on ollut selkeä sanainen. Ehdotuksia voidaan tehdä viisumihelpotusten antamiseksi vain ja ainoastaan mikäli kaikki vaatimukset on täytetty ja Turkki tietää tämän ja Turkki ponnistelee nopeuttaakseen näiden vaatimusten toteuttamista, jotta viisumihelpotuksia voidaan antaa kesäkuussa 2016. Kolmensadan ihmisen palautusta on nyt valmisteltu henkilöiden, jotka eivät ole hakeneet turvapaikkaa. Komissiota on palautettu, mutta tämä on vasta alkua. Tietystikin komissio tuli virallisestikin tiedottamaan siitä, kuinka täytäntöönpano sujuu kaikkien näiden sopimusten elementtien osalta. Voin todeta, että tämä sopimus on tärkeä askel eteenpäin pitkässä uuden tyyppisessä suhteessa. Yhteisenä tavoitteena tässä yhteistyössä on lähentyä toisiamme, olipa sitten kyse arvoista tai muista kysymyksistä, jotka mainitsin puheenvuoroni aluksi. Muistuttaisin teitä siitä, että komissio erittäin aktiivisesti valvoo tilannetta Turkissa ruohonjuuritasolla. Pakollisten vastaanottokapasiteetin yhteydessä olemme varmistaa sen, että haavoittuvaiset ryhmät, kuten naiset ja lapset, saavat asianmukaista kohtelua. Meidän henkilökuntamme on siellä paikalla. Kaikkialla myöskin Kreikan saarilla ja myöskin Kreikan mantereella he ovat siellä antamassa eurooppalaista apua Kreikan viranomaisille ja hallitukselle. Jäsenvaltioiden täytyy jatkossakin ottaa pakolaisia vastaan Kreikasta. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin tänään. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy ottaa oma osansa vastuusta. Yli 50 000 ihmistä on jäänyt jumiin Kreikassa. Vähintäänkin 70 prosenttia on sellaisia, jotka kuuluisivat pakolaisten sisä, sisäisten siirtojen järjestelmän piiriin. 20. maaliskuuta näistä sisäisistä siirroista päätettiin. Täytyy katsoa myöskin muita reittejä. Ihmiset, jotka tulivat Libyasta Italian kautta, tulivat siksi, että tilanne epävakaa ja ihmissalakuljettajat heitä sieltä kuljettavat Eurooppaan. Niin kauan tämä jatkuu, kun noille ilmiöille ei saada mitään. Meidän täytyy nähdä myöskin laajempi kuva meidän täytyy jatkaa poliittisia ponnisteluita että tässä voidaan palauttaa vakaus Syyrian ja Libyan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ehdotuksemme eurooppalaisesta raja- ja rannikkovartiostosta toteutuu. Olemme iloisia siitä, että parlamentti antoi mietintöluonnoksen ja aikataulun, joka heijastelee myöskin meidän antamiemme sitoumuksia. Aikaa ei ole hukattavaksi. Jotkut toimet on otettu käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy varmistaa myöskin laillisia maahanmuuttoreittejä, niitä kaikki eivät tule laittomasti. Olen samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa, jotka ottivat tämän asian esiin ja tukivat tätä kantaani. Ponnisteluita täytyy lisätä myöskin uuden sijoittamisen toteuttamiseksi, varsinkin kun on kyse Turkista, mutta myöskin Libanonista ja muilta lähialueilta täytyy tuoda pakolaisia. Siellä heitä on satoja tuhansia. Mikäli todenteella haluamme sulkea laittoman maahanmuuton reitit. Meidän täytyy varmistaa se, että maahan tietä. Niin kauan kun ihmisillä on syitä paeta kodeistaan, kotimaastaan, he sieltä pakenevat, he pyrkivät kaikin keinoin Eurooppaan. Kyse pelkästään moraalisesta ja oikeudellisesta velvollisuudestamme antaa turva satamanalle ihmisille. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että politiikkaamme on kestävällä pohjalla kun näitä tulevaisuuden haasteita. Me täytyy varmistaa laillinen, valvottu ja hallittu maahantulo kolmesista maista silloin, kun on kyse ihmisistä, jotka tarvitsevat suojelua. Jotkut mainitsevat myöskin Dublinin sopimuksen. Emme halua mitään kosmeettisia pintakorjauksia vain. Komissio on puhunut tästä selkeästi. Meidän täytyy parantaa Dublinin säännöksiä sen varmistamiseksi, että solidaarisuus ja, solidaarisuus ja taakanjako ovat merkittävässä asemassa uudessa järjestelmässä, koska nykyinen järjestelmä ei kertakaikkiaan ole kestävä. Me kaikki tiedämme, että mitään helppoja ratkaisuja ei ole niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme, mutta yksi asia on varma. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, eikä toimia toisemme vastaan. Tämä pätee Euroopan unionin toimielimiin, jäsenvaltioihin ja myöskin suhteeseemme naapurimaiden kanssa. Kiitoksia. And thank you, Kiitoksia komission edustajalle. Ennen kuin annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle, pyydän, että kaikki nyt hiljentyisivät kuuntelemaan tätä keskustelua. Puheenjohtaja Tusk, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Tässä keskustelussa me on useita eri näkökohtia, joihin haluaisin viitata. Ensimmäinen koskee uudelleensiirtoa. Se on yksi avainasemassa olevista asioista eurooppalaisessa kriisiratkaisussa. Ja tässä mielessä tietysti tarvitsemme solidarisuutta. Mutta tekisimme virheen, jos siitä tulisi politiikamme pääväline, koska se olisi yksinkertainen kannustin jopa suuremmille maahanmuuttovirroille, ikään kuin rohkaisu mahdollisille uusille pakolaisille. Ja siitä syystä minusta meidän täytyy olla erittäin varovaisia, varsinkin kun puhutaan viestinnästä ulkomaailman kanssa. Keskusteluissa Verhofstadt ja Kamal viittasivat tilastoihin, jotka koskevat laitonta maahanmuuttoa tämän vanhan uuden eli Välimeren reitin kohdalla – itse suhtanut kovin varovasti aina kun puhutaan tilastoista. Minulla on siihen omat syyni. Mutta tänään kannattaa kuitenkin katsoa niitä. Ensinnäkin Balkanin reitti. On totta, että 150 000 laitonta maahanmuuttajaa on saapunut Eurooppaan tämän vuoden alusta lähtien mutta lukumäärät ovat kuukausi toisensa perään laskussa. Ennen oltiin 70 000 tammikuussa, 50 000 helmikuussa, 30 000 maaliskuussa ja huhtikuussa noin 1000. Kuvitelkaapa vain, jos pelkästään tammikuun aikana keskellä talvea 70 000 pakolaista oli olemassa. Miten moni heistä olisi tullut huhtikuussa, jolle me olisi ryhtyneet toimiin? Toiseksi on myös totta, että tämän vuoden alusta lähtien 20 000 laitonta maahanmuuttajaa on tullut keskivälimeren reitin kautta meille ja luvut ovat kasvussa mutta yksikään syyrialainen ei ole heidän joukossaan. Afrikasta maista, kuten Nigeriasta, Somaliasta, Gambiasta, Ginean tasavallasta ja Norsulurannikolta on tulijoita. Mitä merkitsee se, jos emme olisi sulkeneet Länsi-Balkanin reittiä? Nyt meillä olisi kolme tai viisi kertaa niin paljon pakolaisia – afrikkalaiset tulemassa meidän luoksemme Libyan kautta, kuten myös ne, jotka on nyt pysäytetty rajoillemme tai joita mm, ei ole rohkaistu sitä ylittämään. Monet sanovat tänään, että meidän prioriteettinamme pitäisi olla Euroopan rannikkovartioston perustaminen. Minä puolustan sitä, vaikka tuo rannikkovartiosto ei olekaan tänä vuonna vielä toimintakykyinen. Se on äh, aivan mahdotonta. Meidän tulee kuitenkin kysyä itseltämme kysymys siitä, mitä tarkalleen ottaen EUn rannikkovartioston pitäisi tehdä. Päästä kaikki läpi, jotka haluavat Eurooppaan, vai pysäyttää ja tarkistaa heidät? Minun mielestäni on selvää, ei pelkästään minulle, vaan että tulisi pysäyttää ja tarkistaa mikä itse asiassa merkitsee ihan sitä samaa toimintaa, hyvin kiistanalaista toimintaa, jota sovelletaan tällä hetkelläkin. Ennen kaikkea meidän tulee odottaa, että kansan, kansalliset rannikkovartiostot täytäntöönpanevat lainsäädäntömme ulkorajoja. Euroopan ähm, rannikkovartioston pitäisi tukea niitä, jotka sitä tukea tarvitsevat. Tusk. Kiitoksia paljon puheenjohtaja Tusk. Kiitoksia myöskin kollegoille. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Ennen kuin siirrymme juhlaistuntoon Portugalin tasavallan presidentin kanssa, pyydän anteeksi herra Verhofstadt, minä yritän täällä puhua. Pyydän anteeksi. Voinko jatkaa? Ilmoittaisin, että ennen kuin Meillä on juhlaistunto Portugalin presidentin kanssa. Meillä on 13